Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voisinko pyytää teitä istutumaan? Our program for today. Tämän päivän ohjelmamme on ihan täynnä. Joten Pyydin pitämään tiukasti aikataulusta kiinni. Nyt olemme tosin jo 10 minuuttia myöhässä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Aloitetaan aluekehitysvaliokunnan kokous hyväksymällä esityslista. Onko esityslistaan kommentteja tai ehdotuksia? Jos ei, niin voimme varmasti hyväksyä esityslistaluonnoksen. Toiseksi. 20. kesäkuuta, 25. kesäkuuta ja 10. heinäkuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat ovat netissä olemassa teille ja kuten tavallista sanoisin, että jos tämän kokouksen aikana ei esitetä mitään vastalauseita, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Ilmeisesti kellään ei ollut nyt kommentteja. Minulla ei ole puheenjohtajan ilmoitusasioita. Haluaisin vain sanoa, että on mukava nähdä teitä kaikkia täällä tänään. Toivon, että teillä sujui loma mukavasti. Toivon, että nautitte ajastanne kotonanne ja matkoillanne ympäri maailmaa. Varmasti olemme kaikki nyt energiaa täynnä tämän kiireisen syksyn alla. Toivon onnea menestystä syyskaudelle. Tämä on ainoa puheenjohtajan ilmoitusasia tältä päivältä. Nyt voimme siirtyä asetuksen 1303 kautta 2013 muuttamisen siltä osin, kun on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaiseminen siltä osin, kun on kyse investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin tavoitteen määrärahoista. 28. päivä Kesäkuuta komissio teki uuden ehdotuksen muuttaakseen nykyistä yleisiä säännöksiä koskevaa asetusta. Muutokset koskevat kahta asiaa. Ensinnäkin varhaistetaan vuoteen 2018 jotkut vuoden 2020 määrärahoista nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Tästä sovittiin neuvotteluissa parlamentin ja neuvoston välillä, kun neuvoteltiin budjetista 2018. Korotus on merkittävä 116,7 miljoonaa. Ja näin koko nuorisotyöllisyysaloitteen budjetti vuodelle 2018 on 350 miljoonaa euroa. Toiseksi ehdotuksessa oikaistaan tiettyjä lukuja artiklaan 92.1 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa, koska jotkut luvut on sinne muutettu väärin. Esittelijänä puheenjohtaja ehdottaa, että tämä asetus käsiteltäisiin säännön 50 kohdan 1 mukaan hyväksyntä yksinkertaistetun menettelyn kautta ilman tarkistuksia. Asiakirjan teksti on jaettu kaikille jäsenille kokousasiakirjoissa. Vastustaako joku tämän asetuksen hyväksymistä yksinkertaistetulla menettelyllä? Ei, ilmeisesti. Selvä, kiitos. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksymme tämän ehdotuksen. Hyväksymme siis komission ehdotuksen ilman mitään tarkistuksia. Meidän ei tarvitse tästä äänestää. Kiitos oikein paljon. Nyt on aika äänestää. Jos muita kommentteja ei ole, niin siirrytään äänestyksiin. Haen täältä äänestyskorttini. Lähdetään liikkeelle Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuodelle 2018. Regivaliokunnan lausunto. Esittelijämme on edustaja Vuon. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron?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 Okay. Uh, the second... Selvä. Toinen äänestys tänään koskee rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamista ja sen yleistavoitteiden mukauttamista. Esittelijä Rosa Tomasicin johdolla parlamentin neuvottelutiimi sai aikaan sopimuksen kolmikantaneuvotteluissa 11. päivä heinäkuuta, jolla muutetaan asetusta 2017 kautta 825, jotta voidaan lisätä rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteita ja muuttaa tavoitteita teitä. Sovittu teksti on jaettu sähköisessä muodossa jäsenille asiakirjojen, kokousasiakirjojen kanssa. Edustaja Tomasic, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Um, dear colleagues. Kiitos, hyvät kollegat. Ensin haluan kiittää teitä yhteistyöstä ja ymmärtämyksestä tämän kiireellisen mietinnön käsittelyssä. Tiesin, että mietintö on luonteeltaan tekninen ja siihen tehdään vain muutamia pieniä muutoksia, mutta olisi hyvä, jos meillä olisi lisää aikaa, jotta kaikki muutokset voitaisiin huomioida. Jäsenvaltioiden määräaika tämän ehdotuksen suhteen on lokakuun lopussa tänä vuonna ja toivon, että ehdotus voidaan tänään hyväksyä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Äänestetään. Yksi äänestys, kyllä tai ei. Koneäänestys. Koneäänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut, edustaja Tomasic. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy äänestys. Ja nyt jatkamme eteenpäin seuraavan esityslistan kohtaan. EU-aiheena Euroopan komission uudet ehdotukset tulevalle kaudelle. Ensimmäinen keskustelu esittelijä Ari Montia. Voimme kiittää sitä, että pääsemme aloittamaan tänään. Kysy on Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettava Euroopan alueisen yhteistyötavoitetta koskevat erityissäännökset. Me olemme saaneet komission ehdotuksen toukokuun 29. päivä. Edustaja Rimo on nimetty valiokuntamme esittelijäksi Interreg-asiassa. Tänään edustaja Rimo ehdot, esittelee mietintöluonnoksensa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Lyhyesti vähän puitteista joissa tämä mietintö on kirjoitettu. Heinäkuun alussa päätettiin, että minusta tulisi esittelijä ja ensin keskusteltiin komission kanssa heinäkuun puolessa välissä ja sitten kahden heinäkuun viimeisen viikon aikana olen kirjoittanut tämän mietinnön ja laatinut sen sellaiseksi, että meidän on mahdollista valiokuntana vielä työstää mukaan kollegoiden kantoja. Näin on tarkoitus nyt tehdä tarkistusten kautta. Tänään käydään ensimmäinen keskustelu. Minut nimettiin heinäkuussa ja mietintö on nyt jo olemassa, joten kovan aikapaineen alla olen tehnyt työtä. Saimme tavattua joitain tärkeitä tekijöitä, e- emme ihan kaikkia tietenkään, mutta olemme saaneet kokonaiskäsityksen kuitenkin siitä, mitä halusimme – Nämä asiat on kirjattu mietintöön. Ensin haluaisin kiittää esit- anteeksi, komissiota siitä, että alueellinen yhteis- yhteenkuuluvuus sinänsä on edelleen mukana ja että näitä ohjelmia voidaan tulevaisuudessa vielä jatkaa. Ja kun tämän sanon, haluan todeta, että olen todella innokas Interreg-ohjelman tukija – Asun itse raja-alueella, kolmen maan rajalla, ja tiedän, miten hankalaa voi olla asua yhdessä maassa ja tehdä rajan takana työtä. Ja minä olen siis oikeastaan aina halunnut tukea näitä ohjelmia, joiden kautta voidaan mielestäni Euroopassa saada paljon aikaan, erityisesti niissä aloissa, joissa elämme tällä hetkellä. Kun ajatellaan Eurooppa-ajatusta, joudumme puolustamaan sitä päivittäisessä työssämme. uskoisin, että tämä ohjelma – joka mahdollistaa yhteistyön rajat ylittävästi. Näin ihmiset voivat päivittäin ratkoa ongelmia saman pöydän ääressä. Ja tämä on varmasti parasta työtä, jota voidaan tehdä Euroopan eteen tänä päivänä. Siksi olisi vaarallista, jos interregistä luovuttaisiin tai sitä leikattaisiin. Tämän sanoisin johdantona. Raja-alueista on tultava tällaisia yhteisöllisiä alueita. Ja tässä mielessä haluaisin kirjoittaa mietintöni ja muuttaa ehdotusta, niin että tähän tavoitteeseen päästään. Haluaisin lyhyesti esitellä mietintöäni ja sitä, mitä pyrin muuttamaan komission ehdotuksessa. Voisin puhua tunnin siitä, mitä en muuttanut, mutta puhun siitä, mitä halusin muuttaa. Ensimmäinen tärkeä asia on soveltamisala. Uskoakseni raja-alueilla on avainrooli – ja minun mielestäni meidän pitäisi ajatella yhteistyön ylläpitämistä myös merialueilla tulevaisuudessa. Pitkän aikaa Interregin aikana yhteistyö on sujunut hyvin ja nyt pohditaan, miksi pitäisi muuttaa järjestelmä, joka on toiminut hyvin. Varmaankaan ei ole tarpeen tehdä liikaa muutoksia, kun pyrimme suojelemaan Interregia, joten tämän tyyppisesti olen muuttanut prosenttiosuuksia esimerkiksi osa-alueessa yksi. Ja sitten on nämä alueelliset innovointiinvestoinnit, eli osa-alue viisi. Tässä on sekä hyviä että huonoja seikkoja. Haluaisin itse ylläpitää Interregia sellaisena kuin se on olemassa – se edistää alueiden välistä yhteistyötä tällä hetkellä. Interreg on olemassa sitä varten, että voidaan hajautetusti lähestyä näitä asioita, ei liian keskitetysti. Ja tällaista ajattelua ei oikein nähdä tässä osa-alueessa viisi, alueiden väliset innovointiinvestoinnit. Voimme varmasti keskustella tästä, mutta tämä ei ainakaan haitata muita osa-aloja. Yhdestä neljään mielestäni pitäisi pitää kiinni siitä budjetista, mitä komissio on ehdottanut tai korottaa sitä. Olen työstänyt tässä prosenttilukuja. Ja kun nämä lasketaan yhteen, nähdään, että korotus on, olisi luvassa. En ole sitä sinne kirjannut, mutta jos lasketaan prosenttiosuudet yhteen, niin – nähdään, että korotuksesta on kyse. Eli lasketaan yhteen 1-4. Jos sitten jäsenvaltiot haluavat ottaa tämän osa-alueen 5 mukaan, niin tarvitaan siihen ylimääräistä budjettia. Minulle ja hyvin monille, jotka toteuttavat Interreg-toimia, on se, että ei tueta ainoastaan suuria Interreg-ohjelmia, vaan hankkeita, on pieniäkin paljon. People to people-hankkeita, eli vaikka että jonkinlainen järjestö, kolmesta maasta järjestää jotkut juhlat yleensä. Tämä ehkä kuulosta niin tärkeältä, mutta on tärkeää, että EU näkyy, että EU on mukana järjestämässä tällaisia tapahtumia, joten tällaiset pienet kansalaisten hankkeet ovat tärkeitä ja siksi on hyvä, että saadiin lopulta oikeusperusta tällaisille hankkeille, koska tämä on hyvä tapa tuoda Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia. Ja sitten yhteisrahoitusosuuksista. 70 prosenttia komissio ehdottaa. Olen ehdottanut sen korottamista 85 prosenttiin. Yhteisrahoitusosuuksia pitäisi käsitellä joustavasti, jotta voidaan määritellä sopivalla tapaa kaikki ohjelma-alueet. Ennakkorahoituksesta me olemme pitäneet tärkeitä, tärkeänä sitä, että monet, jotka toteuttavat näitä ohjelmia alueella, sanovat, että aluksi tarvittaisiin enemmän rahoitusta, jotta voidaan valmistella hankkeita ja siksi ennakkorahoitusajatusta on vähän muutettu, mutta ei muuteta tuota kuutta prosenttia rakenteiden rahoittamisen osalta yksinkertaisesta syystä. Yksi tilintarkastustaso jää pois. Se on ollut hyvin kallis, koska se on annettu ulkoisille tahoille. Ja se oli hyvin kallista. Tämä taso jää nyt pois ja nämä varat voidaan käyttää tämän rakenteen rahoittamiseen. 6 prosentin pitäisi riittää. Voimme toki keskustella N plus kolmesta on tullut N plus kaksi, mutta mutta haluaisin palata takaisin N plus kolmeen ja sitten tukijärjestelmän säännöt. Tiedän, että tämä on juridisesti hankala aihe, koska jos lähdemme tätä nyt muuttamaan, se voisi olla ennakkotapaus ja monet ehkä haluaisivat lähteä vähän vilamaan näitä ohjelmia, mutta Interregissä sanoisin, että – taloudellinen merkitys tai koko on niin pieni, sillä on niin vähän merkitystä kokonaistalouteen, että voitaisiin siirtyä siihen, että nämä tukien valvonta saisi poikkeuksen. Eli ihmiset voisivat paikan päällä päästä eroon tästä juridisesta ongelmasta – jossa tarvitaan aina juristi, joka tulee sanomaan, onko tämä tukikelpoista vai ei, vaan sanottaisin, että jos Interregista on kyse, ei tarvita tätä erikseen tutkia tätä, onko tuki oikeutettua. Ja sitten sanoisin vielä, että olen todella tehnyt työtä kovan aikapaineen alla ja meillä on nyt kaikilla aikaa tehdä tarkistuksia – ja toivoisin, että lopulta saisimme lähes kaikki tämän tekstin taakse, jotta neuvoston kanssa voidaan neuvotella niin, että Interreg on Interreg myös tulevaisuudessa. interregissa on riittävät varat. Voitaisiin ajatella, että aikataulu määräaika on kyllä hyvin lyhyt tarkistusten jättämiselle. Ainoastaan syyskuun 10. päivään asti on aikaa. Jos tämä on hankalaa. En halua kieltää parin kolmen lisäpäivän käyttöönottoa, mutta toivoisin, ei täysin lähdetä nyt aikataulua muuttamaan, koska lopulta emme saa tätä silloin aikaiseksi. Olisi tietenkin hyvä, jos tämä mietintö saataisiin tällä lainsäädäntökaudella päätökseen ja näitä saataisiin oikeusvarmuutta myös toimijoille, jokainen tietäisi, missä mennään. Minua kiinnostaa nyt kovasti kuulla kantojanne keskustelussa. Ja toki olin valmis pohtimaan lähipäivinä kaikkia ajatuksia, joita ehdotatte. Varmasti hyvässä yhteistyön hengessä saadaan tämä työpäätöksen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Rimon. Nyt seuraava menettely. esittelijät saavat puheenvuorot. Meillä on myös alueiden komitean aiheen valmistelija, edustaja Maria Antoinette Maupertui. Pyydän antamaan hänellekin puheenvuoron. Pyritään siis kurinalaisesti noudattamaan puheaikoja. Muistuttaisin myös siitä, että noudatamme sääntöä 54 AFET ja DV-valiokuntien kanssa ja näiden valiokuntien esittelijät on kutsuttu tämän päiväisen mietintöön, no, anteeksi kokoukseen myös. Paljon esittelijät. Ja lopuksi voimme ihan lyhyesti puhua tarkistusten jättämisen määräajasta. Olisiko mahdollista vähän siirtää sitä ajassa eteenpäin? Ehkä 17. syyskuuta olisi mahdollinen päivä, mutta ehkä tämän keskustelun lopuksi. Nyt varjoesittelijät. Pyytäisin puhumaan maksimissaan kolme minuuttia mahdollisuuksien mukaan. Olkaa hyvä. <laughs> Äh, Kiitos, pyrin puhumaan ihan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin vähän epätavallista, mutta haluaisin kiittää esittelijä Arimantia tästä tekstistä. Komission ehdotus oli ihan hyvä. Siinä oli monia hyviä ajatuksia ja reaktiot komission ehdotukseen ovat melko myönteisiä ja olen aina sanonut, että suunniteltu yksinkertaistaminen on todella tärkeä tulevaisuutta ajattelen. Kuitenkin on kritiikinkin aiheita edelleen ja Parain Pascal vahvistaisin vain sen, että olet sekä kuunnellut että ottanut vastaan monia kommentteja ja Esimerkiksi budjetista puhuit juuri. Todellakin niin on niin, että Interreg saa ihmisiä yhteen. Ihmiset voivat nähdä Euroopan lisäarvon ja siksi olisi todella virheellistä lähteä leikkaamaan näitä varoja. Ei Eurooppaa voida edistää vähemmillä varoilla, vaan ainakin sama budjetti pitää saada myös tulevaisuudessa. Samoin kuin sinä, sinä juuri otit tämän esiin, sen, että meriaset siirretään osa-alueeseen kaksi. En oikein pysty sitä ymmärtämään enkä selittämään. Pitäisin kiinni siitä, että nyt ihan toimivat rakenteet jätettäisiin sikseen. Kiinnostava kysymys, jonka myös otit esiin, on tämä alueiden välinen Inno-vointi-investointikysymys. Tämä on hankala sanamuoto sinänsä, mutta on sanottu, että komission pitäisi hallinnoida tätä mielenkiintoinen asia, mutta miksi tarvitaan uutta ohjelmaa? Miljardi Interreg-varoista. Miksi tällainen muutos? Tämä kysymys pitää voida esittää. Me tarvitsisimme ennen kaikkea lisävaroja. Emme sellaista, että Interregin jo vähäisistä varoista lähdetään tukemaan muita. Ja sitten säännöt, tukisäännöt. Varmasti tällä saralla voidaan päästä eteenpäin. Ja sitten tämä pienhankkeiden rahasto on myös hyvä väline, jota voitaisiin ylläpitää tulevaisuudessa. Minä pidän Samoin kuin siinä ihan hyvi, hyvänä tätä ehdotusta, mutta joitain parannuksia voitaisiin tehdä. Eli Enterregin ohjelman vahvistaminen, se ettei yhteishallintokysymyksiä selvittämään. Tarvitaan aina juristia. Yhteisrahoituskysymyksessä taidamme myöskin olla nyt oikealla tiellä eteenpäin. Tätä lukua pitäisi korottaa. Näiden ehdotusten lisäksi haluaisin vielä ehdottaa ensimmäisen tason valvonnan osalta muita mahdollisuuksia tele, tilivelvollisuuden hoitamiseksi. Mm, varmasti voi ryhmäni nimissä tehdä muutaman sen suuntaisen tarkistuksen. Sitten tekninen tuki. Siitä ei ole puhuttu tässä mietinnössä vielä – Minulla olisi muutamia ajatuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Esimerkiksi voitaisiin kuvitella, että virhetasoa, voit, sallittua virhetasoa voitaisiin korottaa, koska tiedämme, että on ollut olemassa vaikeuksia. Ehkä tässä voitaisiin saada parannusta aikaan. Ja sitten yksi kysymys varmaan voidaan sallia minulle lopuksi, kun en ole ihan varma, mitä tällä tarkoitetaan. Lisää turvallisuutta Euroopalle, sanotaan yhdessä tavoitteessa. Ja sinähän juuri puhuitkin esittelijänä siitä, että Interregissä on kysymys siitä, miten kohdataan muita, tehdään yhteistyötä. Nyt no, en tiedä, mitä tällä nyt tarkoitetaan, kun en oikein tiedä, minkälaista sisältöä tähän kohtaan voitaisiin suunnitella. Ehkä komissio voisi tässä antaa minulle vähän lisätietoa. tietoa siihen, mitä tämä tuleva rajahallinnointi tulevaisuudessa tarkoittaisi. Tämä on hyvä työn perusta, jonka olette meille nyt esitellyt, ja varmasti voidaan tehdä muutamia tarkistuksia. Olen samaa mieltä siitä, että vain jos saamme täältä tiukan kannan esitettyä, meillä on tiukka kanta myös kolmikantaneuvotteluissa neuvoston suuntaan. Kiitos. It was close to three minutes. Kiitos. Aika lähellä kolmea minuuttia, mutta ei aivan pyytäisin todella kaikkia olemaan hyvin kurinalaisia, jotta kaikki ehtivät puhua. Edustaja Tomasic, varjoesittelijänä. Klosowski, kun Kiitos. Kollega ei voinut olla paikalla. Hän pahoittelee ja pyysi esittämään kommenttinsa. Jos menee yli ajalle, niin voitte katkaista sitten mikrofonin. Interreg on tuonut mukana myönteisiä muutoksia se on helpottanut raja-alueiden saavutettavuutta, koulutusta ja parempaa luonnon torjuntaa. Interreg on parantanut myös turvallisuutta ja julkisten palvelujen saatavuutta. Yleinen leikkaus tässä uudessa asetuksessa ei ole näin ollen myönteinen asia. Komission ehdotus on hyvä pohja neuvotteluille. On äärimmäisen tärkeää ottaa mukaan ulkorajoilla toteutettavat ohjelmat Interreg-hankkeeseen. On ehdotettu monia sellaisia ratkaisuja, jotka yksinkertaistaisivat sääntöjen noudattamista edunsaajien tasolla ja eri organisaatioissa. Näin meillä olisi myös mahdollisuus toteuttaa mikrohankerahoitusta ja olisi myös yksinkertaistetut kirjanpitosäännöt käytössä – tukikelpoisuussäännöt menojen suhteen olisivat käytössä ja selkeästi määriteltäisiin myös instituutioiden toimivaltuudet. Komission ehdotukseen liittyy myös huolenaiheita. Ne nousivat esille myös esittelijän kommenteissa. Seuraavia seikkoja tulee pohtia. EUn yhteisrahoituksen osuuden nostaminen 85 prosenttiin, rajat ylittävän yhteistyön osuuden nostaminen ja hankkeiden toteuttaminen esimerkiksi merirajoilla. Olisi hyvä lisätä vuosittaista ennakkomaksua. Näin edunsaajat voisivat nopeammin saada korvaukset menoille. Ja pitäisi tehdä myös lisätarkistuksia, joilla yksinkertaistettaisiin sääntöjä. Kiitos. Miltenburg. Kiitos, edustaja Van Miltenburg, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Aivan ensin haluaisin esittelijä kiittää siitä, että hän on todella nopeasti tehnyt työtä, koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että kesätauon aikana saa tehtyä näin hienosti työtä, joten kiitos oikein paljon. Tämä on todella tärkeä aihe ja myös lähellä minun sydäntäni. On varmasti tärkeää, että edistetään EUn tunnettuutta myös raja-alueilla. Pidän monia asioita hyvänä. Ennen kaikkea budjetin korotusta tässä tekstissä. Itsekin olen monet kerrat vedonnut sen puolesta, että komission pitää todella esittää tässä korotuksia neuvoston parlamentin kanssa yhdessä. Ja kun kohesiosta puhutaan, on tärkeää aina huolehtia yksinkertaistamisesta. People to people, pienet hankkeet ovat todella tärkeitä, mutta pitää olla kuitenkin tarkkana, että ettei synny tilannetta, jossa kaikki pirstaloituu liiaksi, koska on toisaalta tärkeää huolehtia myös siitä, että ne hankkeet, jotka ovat todella tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan unionia, on todella tärkeää, että keskitytään tähän eurooppalaiseen lisäarvoon. Ja sitten pari kysymystä, jotka liittyvät 85 prosentin yhteisrahoitustasoon – meillä on ollut kriisi, joten pitäisi ajatella myös sitä, miten saada rahat kokoon. 70 prosenttia on jo melkomoinen summa. Vähemmällä rahalla pitää saada investointia aikaiseksi, joten varmasti tarvitaan riittävää osuutta kaikilta osallisilta, viranomaisilta tai muilta osallisilta. N plus kolme kysymys on myös ongelmallinen. Voisin itsekin puhua N plus kahdesta. Kriisi on nyt ohi ja silloin kyllä kaikkien pitää huolehtia siitä, että huolehditaan nopeasta vastaanottamisesta ja toteutumisesta. Eli viimeisen kohtaan ottaisin vielä hetken aikaa. Puhutaan tästä alueiden innovointirahoituksesta – kaikkien koordinaattoreiden kanssa on keskusteltu ja monilla on hyviä käsityksiä siitä, miten saadaan aikaan esimerkiksi Yhdysvalloissa matkan melkein lähti, miten saadaan arvoketjua kehiteltyä. Ja nyt puhutaan esimerkiksi Interregin yksittäisistä tekijöistä. Meneekö tässä lapsi nyt pesuveden mukana. Nyt pitää olla tarkkana, että katsotaan, mitä on opittu omista virheistä tai matkojen pohjalta, joita olemme tehneet. Olisi hyvä, että voisimme saada lisäinnostusta siihen, että saadaan paljon enemmän yhteyttä Euroopan huipputeknologian sektoreiden keskellä. Ja myöskin siihen, että otetaan huomioon, että tietyillä alueilla on tiettyä osaamista. Olimme Sofiassa, Bulgariassa, entä Vallonia, Alankomot, Etelä-Espanja. Näitä osaamiskeskuksia on paljon. Ja tuo yksi miljardi voitaisiin kyllä käyttää tässä kokeiluun, kuten komissio esittää, kun puhutaan siis älykkäästä erikoistumisstrategiasta. Se olisi tärkeä asia minulle. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. En näe edustaja Anderssonia. Puhuuko joku hänen nimissään? Ilmeisesti ei. Edustaja Ropea. Teillä on puheenvuoro. Valio esittelee ne kolme minuuttia. Dėkuoju už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, e, klausimas, kurį svarstom, jis labai siejasi aihe, josta nyt keskustelemme, liittyy hyvin läheisesti myös muihin aiheisiin. Nyt kyse on 2021-2027 kaudesta ja budjetin leikkauksista. Aihe liittyy läheisesti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, maatalouteen ja niin edelleen. Komissio pyrkii ratkaisemaan näillä alueilla olevat ongelmat yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – Ryhdytäänkö toden totta toimiin? Se on varsinainen kysymys. On aivan selvää, että tämä ohjelma on hyvinkin hyödyllinen kaikille jäsenvaltioille ja Interreg auttaa ratkaisemaan sellaisia ongelmia, joita ei muutoin pystyttäisi ratkaisemaan. Näin ollen onkin aivan selvää, että meidän tulee säilyttää ohjelma samalla tasolla kuin se on ollut. Täytyy pyrkiä varmistamaan rahoitus. Olen pahoillani siitä, että nyt keskustelemme uusista ongelmista, mutta emme suinkaan puhu uusista varoista, joilla näitä uusia ongelmia ratkaistaisiin. Puhumme vain niiden äh, ongelmia ja niiden varojen käytöstä, jotka on jo varmistettu tai jotka ovat jo käytössämme. Jäsenvaltiot ja kumppanit käyttävät paljon aikaa näihin ohjelmiin. Alueilla on omat strategiansa. Jos sitten yhtäkkiä vähennetäänkin rahoitusta, niin monet joutuvat tästä kärsimään. Kaikki ponnistelut ikään kuin valuvat hiekkaan. Näin ollen tulisi käyttää sellaisia argumentteja, joilla voitaisiin vakuuttaa jäsenvaltiot myöntämään äh, riittävä rahoitus näille hankkeille. Ei pidä tyytyä siihen, mitä on jo käytössä, vaan pitäisi pyrkiä löytämään myös uutta rahoitusta. Uskon, että jos tyydymme tähän, niin emme pääse lainkaan eteenpäin. Meidän tulisi toimia yhtenäisesti, yhtenä rintamana ja tuen sitä näkemystä, että ohjelma on hyödyllinen, se on tarpeen. Minulla on henkilökohtaisiakin kokemuksia tästä ohjelmasta. Interregin täytäntöönpano ei tietenkään ole aivan yhtä yksinkertaista ja helppoa kuin muiden ohjelmien täytäntöönpano. Tulisi tehdä enemmän yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, alueiden välistä yhteistyötä tarvitaan vieläkin enemmän. Sitä kautta me, me voimme olla yhtenäisiä ja saamme myös lisää kokemusta kaikesta tästä. Näkisin kyllä hankkeessa myös lisäarvoa. Uskon, että ohjelma myös osaltaan houkuttelee investointeja. Voidaan myös vaihtaa parhaita käytänteitä. Näin ollen ohjelma on siis hyödyllinen ja se auttaa meitä ratkaisemaan kaikenlaisia ongelmia näillä aloilla. Kun kumppanit tapaavat toisiaan, he keskustelevat monenmoisista aiheista ja ongelmakysymyksistä. Uskon, että alueiden komiteankin antama lausunto on huomionarvoinen. Sama rahoituksen taso tulisi säilyttää. Kiitos. Miss D'Amato, I don't... Kiitos paljon. En näe edustaja D'Amatoa. Enkä näe, että kukaan puhuisi hänen nimissään, joten tässä olivat varjoesittelijöiden kannat. Minulla on kaksi muuta puheenvuoropyyntöä. Edustaja Esikatainen ensin, olkaa hyvä. The floor is yours. Olkaa hyvä. Kiitoksia Ähm, ihan lyhyesti äh, tämä komission esitys tästä Euroopan alueellisesta yhteistyöstä on todellakin paljon herättänyt huolta ja hämmennystä. Ensinnäkin tätä uutta monimutkaisempaa varojen käyttöä ja jakotapaa ei, ei voi pitää hyvin läpinäkyvänä. Ja toinen ongelmakohta komission ehdotuksessa on nykyisten merelliset rajat ylittävien A-tason ohjelmien liittäminen osaksi valtioiden välisiä ohjelmia. Mä haluaisinkin kiittää raportoijaa näihin, juuri näihin ongelmiin tarttumisesta. Niille jäsenmaille, joille EU-sisäiset rajat on pääosin tai kokonaan merelle, tässä on todellakin kyse ennen kaikkea yhdenvertaisesta kohtelusta. Viimeisenä kohtana vielä, mitä tulee ja uuteen niin sanottuun viidenteen osa-alueeseen. Mä ymmärrän raportoijan huolet tämän suhteen, mutta toisaalta ehdotus on todella mielenkiintoinen. Voisiko komissio valaista tämän komponentin sisältöä enemmän. Mitä on suunniteltu tämän viidennen osa-alueen suhteen? Onko tästä elementistä mahdollista tehdä todella alueellinen väline, jossa myös pienemmillä ja vähemmän resursseja omaavilla alueilla olisi aivan oikeat realistiset mahdollisuudet menestyä? Kiitos. Thank you very much. Van Kiitos oikein paljon edustaja Van Kiitos. Aivan lyhyesti kaksi kommenttia. Ensinnäkin eh, rahoitus. Jos halutaan nopeasti ryhtyä toimeen, ja sitten ne tahot, jotka toteuttavat näitä toimia, eivät ole niinkään varakkaita, vaan tarvitaan alkuun jonkinlaista pääomaa. Eli tässä on tapahtunut virhe ja se pitää korjata. Ja sitten toinen seikka, olen hieman epäileväinen tämän innovaatioosan kritiikin suhteen. Jos suljemme silmämme ja katsomme vain tiukasti rajat ylittävää yhteistyötä, niin kuitenkin näemme ympärillemme, että Eurooppa muuttuu. Nyt meillä on eurooppalainen tutkimusalue ja ensimmäinen neuvostokin. Ja jos katsotaan horisontti 2020, niin ensimmäistä kertaa meillä on nyt vankka ohjelma – eurooppalainen innovaationeuvosto nimittäin. Ja meillä on myös innovaatioteknologiainstituutti, joka on käynnistynyt viime kaudella ja joka kasvaa kovasti. Alueiden välinen yhteistyö on näin ollen oleellista, aivan keskeistä. Ja jos haluamme kohesiorahastoa tähän lähemmäksi, niin sanoisin oikeastaan, että kuudes vaihde pitäisi nyt jo panna päälle ja nopeuttaa toimintaa. Ei vain pidä puhastella ja katsoa, että voidaanko tässä toteuttaa näitä hienoja hankkeita, vaan tarvitaan äh, teknologian siirtoa, vaihtoa. Kyse on siitä, että on omaksuttava ikään kuin oikea kaista, jotta pääsemme tälle äh, isommalle vaihteelle ja nopeampaa eteenpäin. Sitten tarvitaan synergiaa horisontti 2020 ja näiden rahastojen välille. Haluaisinkin vedota teihin niin, että ei mentäisi taaksepäin, vaan pikemminkin todella mentäisiin eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole keskustelussa, antaisin alueiden komitean edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja, että minä voin käyttää puheenvuoron tässä tästä erittäin tärkeästä asetuksesta. Kiitos myös edustaja Arimontille loistavasti yhteistyöstä, jota me olemme voineet toteuttaa tämän tiimoilla, vaikka aikarajat olivat tiukat ja kuten voin todeta tänään, mielipiteet olivat hyvin yhteneväiset. Ne yhtenevät, yhtenevät, tulevat koko ajan yhteneväisemmäksi. Komission ehdotuksessa on paljon myönteistä aivan erityisesti alueiden komitean kannalta me olemme iloisia siitä, kuinka paljon on edistytty äärialueen, reuna-alueiden suhteen, joilla on aivan erityisominaispiirteitä. Niille on omistettu paljon aikaa. Me korostamme vielä, kuinka paljon tärkeää on investoida aluekohtaisesti innovaatioon. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän kertoi, että ei voida käyttää alueiden välistä yhteistyötä ja, ja rajat ylittävää yhteistyötä muuttuvina tekijöinä ikään kuin sillä tavalla voitaisiin saada paremmin innovaatiota edespäin vietyä. Me tajuamme, kuinka tärkeää on ylläpitää yllä, ja yllä, olemassa olevia ohjelmia AUREC. Meidän täytyy selkeyttää joitakin ryhmittymiä. Meidän täytyy myös muistaa, kuinka tärkeää on myöntää, että on tukea pieniä hankkeita, meidän pitää myös kannustaa yksinkertaistamista. Siinä pitää päästä loppuun asti maaperällä, koska mistä tässä nyt puhutaan, mehän puhumme hankkeista, jotka toteutetaan paikan päällä. Me puhumme niihin osallistuvista toimijoista, jotka ovat kiinteästi sitoutuneet niihin. Alueiden komitea on vähän huolissaan kuitenkin siitä, kuinka paljon budjettia on lähdetty leikkaamaan eurooppalaisissa alueellisissa yhteistyössä 1,8 miljardia suurin piirtein. Ja siinä myös vahvasti on leikattu 42 prosenttia rajat ylittävästä yhteistyöstä ja käytännössä katsoen on kadonnut alueiden välinen yhteistyötä noin miinus 83 prosenttia. Me olemme myös huolissamme siitä, että eriytetään, sitä me ymmärrä eräs puhuja siitä puhuin jo tässä. Me ymmärrä sitä, kuinka, minkä takia on lähdetty erittämään maa, meri- ja maa-alueiden yhteistyö. Kyllähän meidän, meidän, olipa sitten kyse sillasta, vuorista, merestä, olipa sitten merellä tai mantereella, niin kyllähän rajoja löytyy kuitenkin myös kaikissa vaikeuksissa ja meidän täytyy saada tajuamaan, että eurooppalaisten pitää tehdä yhteistyötä joka puolella rajoja. Me olemme erittäin huolestuneita siitä, että Eurooppa intressinä on jo heikentynyt. Meidän täytyy saada alueiden välistä yhteistyötä vahvistettua. Meidän pitää saada siihen lisää kapasiteettia ja viedä kokemusta sinne, missä sitä ei vielä ole. Ja tajuta, että artikla 174 EUn perustamissopimuksesta on tärkeää, että meidän täytyy muistaa vaikeuksissa olevat alueet, joilla on rakenteellisia vaikeuksia. Mitä tulee rahoitukseen, olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Parlamentista me toivomme 70-85 prosenttia korotusta ja ehdotus, joka on tehty, tässä asetuksessa siinä, miten lähdetään maksamaan, laskemaan budjettikuluja siinä, kun puhutaan rajat ylittävästä alueesta 25 kilometriä, kun väestö joutuu siirtymään rajan toiselta puolelle toiselle. Ei sitäkään ole myöskään, siinä oli myöskään otettu huomioon todellisuutta. Sitten kohta viisi in, innovatiiviset aluekohtaiset suunnitelmat. Meidän täytyy ottaa huomioon myös alueellinen yhteistyö historiallisessa mielessä koko Euroopan tasolla yhteenvedonomaisesti. Vaikka on edistytty joissakin kohdin, me pyydämme, että säilytetään sama budjetin taso, ainakin minimitaso koska se olisi radikaali muutos muussa tapauksessa. Se pitää tiedostaa nykykontekstissa, kun on vallalla aikamoinen epävarmuus koko Euroopan yllä. Onko tässä tulossa tietynlainen avioero kansalaisten ja poliitikkojen välille? Kaupungit tekevät paljon yhteistyötä Urbaktin. Ne ei siellä ehkä ymmärretä kaikkia. Raja-alueet ovat saaneet yhteisiä ohjelmia. Ei sielläkään ymmärrettäisi tätä. Saaristoalueet, jotka jo luonteeltaan omaavat merirajoja kaikkien kanssa, eivät myöskään ymmärrä tilannetta. Tämä myös voisi loukata e, alueellisen kohesion politiikan periaatteita, kun on kyse kaikista yhteistyötä, jotka, jota on toteutettu kymmenien vuosien aikana. Se on osoittanut jo lisäarvonsa, ei ainoastaan taloudellisesti, mutta myös sosiaalisesti ja kulttuurillisesti, koska kaikki nämä toiminnat, kaikki ohjelmat ovat mahdollistaneet kasvavan yhteydenpidon eurooppalaisten kansojen välillä. Me tarvitsemme tarvitsemme sitä, me tarvitsemme sitä varsinkin tänä nykyisen aikakautena. Vielä kerran kiitos kutsusta tulla tänne ja kiitos tarkkaavaisuudestanne. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Näin kuulimme alueiden komitean kannan esittelyn. Ja nyt pyytäisin, että saisimme kuulla Euroopan komission kannan. Meillä oli muutamia kysymyksiä. Ehkä teillä on meille vähän lisää selvyyttä annettavana. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan kiittää esittelijä mietintöluonnoksesta ja myös muiden jäsenten panoksesta ja myös alueiden komitean valmistelijan panoksesta. On hienoa, että Interreg on saanut tukea teiltä. Suurin osa puhujista todella ilmaisi tukensa Interregille. Kaikkia osia ehdotuksessa me tietenkään ei ole otettu yhtä innokkaasti vastaan. Jos sallitte, niin en puhu niinkään yleisestä rahoituksen tasosta Interreg-ohjelmassa. Sehän liittyy laajempaan kontekstiin ja kohesiopolitiikkaan ja vuoden 2020 jälkeiseen budjettiin yleisemmin. Jos sallitte, nostaisin esille yhden ristiriitaisen seikan, jonka kuulimme. Nimittäin pyydetään korkeampaa budjettia Interregille, ja se sopii aika huonosti siihen ehdotukseen, jota nyt, joka, joka on tehty, että muutettaisiin yhteisrahoitusosuutta 70-85. Tämähän automaattisesti sitten vähentää käytettävissä olevien varojen tasoa Interregissä. Edustaja Van Miltenburg teki juuri tämän saman huomion. Voin lyhentää kommenttejani niin tältä osin, koska Van Miltenburgin kommentit oikeastaan selittivät ja perustelivat komission ajattelua sisäisesti tältä osin. No sitten merialueiden yhteistyö. Se on aiheuttanut kovastikin mielenkiintoa täällä. On tehtävä selväksi se, että komissio ei ehdota sitä, että e- lopetettaisiin merialueiden yhteistyön tukeminen. Pikemminkin ehdotamme sitä, että toimintametodissa tapahtuisi muutos. Suurelta osin tämä johtuu siitä, että on tunnustettu, miten eri luonteisia äh, nämä merialueet ja niiden tekemä yhteistyö on alueiden komitean valmistelija totesi, että raja on aina raja, pitää paikkansa, mutta maaraja tai meriraja ovat kovin erilaisia luonteeltaan ja myös yhteistyötä, jota voidaan tukea, äh, yhteistyö onkin on erilaista. Tiettyjä mm, aloja voidaan esimerkiksi priorisoida sen mukaisesti, onko kyseessä maa- tai meriraja. Ehdotuksemme johtaa integroitumpaan, koordinoidumpaan yhteistyö pakettiin ennen kaikkea merialueella. Perinteisesti on tehty kahdenvälistä merialueyhteistyötä, mutta nyt tässä huomioidaan laajemminkin äh, makroalueiden tekemä yhteistyö ja merialueilla tehtävä yhteistyö. Näin meillä on laajempi ja strategisempi lähestymistapa, kun tunnustamme sen, että Äh, lähestymistapaa kaikki eivät ole pitäneet yhtä hyvänä, mutta katsomme kuitenkin, että tällä yhteistyötavalla voitaisiin päästä tulevalla ohjelmakaudella eteenpäin. No sitten investoinnit, innovointi, osuus 5, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa. Panimme kommentit kyllä ylös. Me näemme tämän osuuden sopivan tähän laajempaan kehykseen Interregissä juuri sen takia, että siinä keskitytään tähän alueellisen yhteistyön ulottuvuuteen ja rakennetaan kohesiopolitiikan saavutukselle viime vuosien aikana e, älykkään erikoistuminen, e, erikoistumisen strategiaa pidetään tässä tärkeänä ja korostetaan kumppanuutta, kun tätä strategiaa toteutetaan. Kuulimme useita puheenvuoroja, joissa asia nousi esille. Innovaatiopolitiikan tulisi olla eteenpäin suuntaavaa. Sillä tulisi olla vankka Eurooppa-kytkentä myös alueiden välisessä yhteistyössä. Haluamme keskittyä arvoketjujen kehittämiseen keskisessä ja äh, Kaakkois-Euroopassa ja haluamme vahvistaa näiden alueiden yhteyksiä Euroopan kehittyneimmille alueille. Ryhdytään tiettyihin täsmällisempiin toimiin, joita tuetaan suorasta hallinnoinnista eikä niinkään ohjelmapohjaisesti. Ja tässä toimitaan samaan tapaan, kun on toimittu urbaani, urbaaneissa innovatiivisissa toimissa tällä hetkellä. Ei tarvitse niin paljon keskittyä metodiin, vaan pikemminkin siihen, mihin viime kädessä pyritään, mihin tuloksiin pyritään. Halusin palata yhteen tiettyyn kysymykseen, joka liittyy turvallisuusulottuvuuteen ja joka nousi ehdotuksessa esille. Tämä liittyy pitkälti ulkorajaosuuden sisällyttämiseen tähän asetukseen. Ja se on oikeastaan jatkoa äh, niille prioriteettialoille, joita nykyisessä ohjelmassa tuetaan. Siinähän kyse on toistaiseksi ollut useampi asetus, eli nyt on mahdollisuus rahoittaa myös turvallisuusulottuvuutta ulkorajoilla. Tämä on yksi tuki mahdollisuuksista. Jos sallitte vielä kaksi lyhyttä kommenttia Kyse oli tasosta ja Interreg-tuesta. Me olemme lähestymistapaamme kirjanpitoa puolella tarkistaneet. Kun katsomme niitä vaikutuksia, joita Interregillä on varsinaisesti ollut, niin johdonmukaisesti olemme havainneet, että virhetaso on hyvin matala. Joskus Yksittäisissä ohjelmissa on ollut ongelmia, mutta jos katsomme kokonaisuutena koko Interregia, niin korkein virhetaso on ollut 1,6 prosenttia, kun huomioimme kaikki toteutusvuodet. On syytä korostaa, että yleisesti ottaen nämä ohjelmat eivät ole mitenkään virhealttiita. Ja tästä syystä olemmekin ehdottaneet sitä, että ryhmitettäisiin, kerättäisiin näitä ohjelmia kokonaisuuksiksi, paketeiksi, jotka mahdollistaisivat sen, että äh, tilitarkastus tai kirjanpitotaakka pienenisi huomattavasti. Ja viimeinen seikka, joka ei noussut aivan eksplisiittisesti esille, mutta joka on kuitenkin tärkeä. Mm, alueiden komitean esittelijä totesi, että tässä ehdotuksessa on mukana myös uusi osuus, uusi ulottuvuus ja olemme perehtyneet tarkkaan siihen, että varmistaisimme sen, että on asianmukainen eh, budjetti näille eh, syrjäisimmille alueille, jotta niidenkin kehitystä voitaisiin tehostaa entisestään. Esittelijän ehdotus vähentäisi tätä budjettia verrattuna olemassa olevaan budjetin tasoon ja komission ehdotukseen. Tämä oli meistä hieman huolestuttavaa. En ole aivan varma, olisiko tämä sellainen viesti, jonka olimme valmiita kuulemaan regivaliokunnalta, ja tämän haluaisin nostaa vielä esille mahdollisten jatkokeskustelujen aiheena. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kannasta. Ja nyt esittelen puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Olen kirjannut kaiken muistin ja tietenkin pyrin ottamaan huomioon nämä kommentit. Odotan kiinnostuksella tarkistuksia. Yhden asian haluaisin ottaa esiin vielä tämän osa-alueen viisi. Jos me edustamme sitä kantaa, joka mielestäni on yhteinen meille, että me emme halua vähempää varoja Interregiin. Jos edustamme sitä kantaa, että meillä pitäisi olla tiukka yhteinen kanta, jonka mukaan Interreg-ohjelmassa on tehty hyvää työtä ja pitää voida tehdä myös tulevaisuudessa, niin silloin emme voi siirtyä sellaiseen ajatukseen, että itse lähdemme sanomaan, että meille sopii se, että tämä budjetti, joka oli siellä perinteisessä ohjelmassa, että sitä sopii leikata – ja muutahan se ei tarkoita, jos osa-alue 5 hyväksytään tähän tässä muodossaan. En minä sinänsä vastusta osa-aluetta 5 tai sitä, mitä sillä halutaan rahoittaa. Kyllä minä olisin sitä mieltä, että työ on välttämättä tehtävä, mutta pitääkö tämän nyt haitata tähän mennessä hyvin toiminutta yhteistyötä? Pistäisin mielelläni vaikka 5 miljardia siihen, jos – Euroopasta voisi tulla tietyllä teknologian tasolla maailman johtaja, mutta jos tässä lähdetään tekemään tätä Interreg-budjetin kustannuksella, niin oikeastaan rangaistaan niitä, jotka ovat tehneet menestyksekästä työtä näissä ohjelmissa aikaisemmin. Kyse on jo leikkauksesta. 9,3 miljardia aikaisemmin, nyt olemme 8,4. Ja jos nyt otetaan miljardi siitä vielä pois ja syötetään tuohon osa-alueeseen 5, meillä on 7,4 miljardia – ja tämä tarkoittaa 21 prosentin leikkausta tähän yksinkertaisesti. Ja lykkyä tykö, jos haluatte myydä tätä ajatusta parlamentin ulkopuolella, mutta minulle tämä ei sovi. Minä tuen Interregia, haluan auttaa näitä ohjelmia. Haluan, että tällainen Eurooppa-idean edistäminen on mahdollista tulevaisuudessa myös. Pidetään vain kiinni tästä osa-alueesta viisi, kyllä se sopii, mutta haluan silloin lisää varoja. Tämä on minun ajatukseni, jota haluan myydä. Jos luitte mietintöni, niin dotan noin 0,3 prosenttia, sen jopa enempää kuin komissiota, mutta sitten tarvitaan lisää rahoja jäsenvaltiolta. Ja tämä ei saa haitata hyviä perinteisiä Interreg-ohjelmia. Sen verran siitä asiasta ja sitten vielä aikataulusta. Siitä, mihin mennessä tarkistukset on tehtävässä noitte 17. syyskuuta puheenjohtaja. Se sopii minulle ihan hyvin ja se on varmasti kaikille eduksi. Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista. Mielelläni teen yhteistyötä. Kiitos. Thank you very Kiitos oikein paljon. Ja määräaika siis tarkistusten jättämiselle vielä lopuksi alkuperäisen aikataulun mukaan puhuttiin syyskuun 10. päivästä hyvin lyhyestä määräajasta ja ilmeisesti esittelijälle sopii, että voimme siirtämärajan syyskuun 17. päivään. 17. päivä siis ilmeisesti sopii, joten 17. päivä syyskuuta määräaika tarkistusten jättämiselle tämän tärkeän mietinnön osalta. Kiitos oikein paljon tästä hedelmällisestä keskustelusta. Kiitos vieraillemme ja toivon onnea menestystä. tämän tiukkaa työtä. Ja nyt haluaisin kiittää edustaja Bressa, joka siirtyy täällä ilmeisesti valikunnasta toiseen, ja hän tuli juuri oikeaan aikaan takaisin tänne, jotta voimme jatkaa keskustelua lausunnosta, jonka aiheena on Euroopan sosiaalirahasto plussa. Euroopan sosiaalirahasto on Euroopan keskeinen väline, jolla tuetaan työpaikkaa, otetaan ihmisiä saman parempia työpaikkoja, huolehditaan reilummista työmahdollisuuksista kaikille kansalaisillemme. 29. päivä toukokuuta tänä vuonna Euroopan komissio hyväksyi uuden ehdotuksensa Euroopan sosiaalirahasto plussaksi. Työllisyysvaliokunta on vastuuvaliokunta. Tässä kysymyksessä meidän valiokuntamme on nimennyt edustaja Bresson lausuntomme valmistelijaksi. Tänään hän esittelee meille lausuntoluonnoksensa. Edustaja Bressa, teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme lainsäädäntötekstistä ja luonnollisesti esittelen lyhyet perustelut ja myös tarkistuksia tekstiin joka toimitetaan sitten vastuuvaliokunnalle. Tässä tapauksessa se on siis työllisyysvaliokunta. Muistutan, että komissio tässä uudessa ehdotuksessaan, joka liittyy Euroopan sosiaalirahasto plussaan, kattaa siis perinteisen sosiaalirahaston nuorisotyöllisyysaloitteen, Äh, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman ja terveysalan toimintaohjelman. Luonnollisesti kyse on myös rakennerahastoista ja tämä on tärkeä asia muistaa, koska eri rahastojen tulee myös toimia ikään kuin omilla aloillaan. vastuuvaliokunnassa on hieman hämännystä siitä, miten tämä terveysalan toimintaohjelma tähän kuuluisi. Se ei näytä sopivan kovinkaan hyvin yhteen näihin muihin rahastoihin, kun ajatellaan sosiaalirahaston tavoitteita. Me tietysti olemme samaa mieltä siitä, että sosiaalirahastolla tulee jatkossakin olla tärkeä rooli, kun luodaan työpaikkoja, vaalitaan äh, laadukkuutta, edistetään sosiaalista osallisuutta ja aivan erityisesti käytetään 25 prosenttia sosiaaliseen osallisuuteen ja sitten 2 prosenttia käytetään siihen, että taistellaan aineellista puutetta vastaan. Joissakin maissa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä. Näihin tarpeisiin käytetään 10 prosenttia, eli huomioidaan nuorisotyöttömyyden aiheuttamat lisätarveet. Uskon, että näistä periaatteista voimme olla samaa mieltä, mutta tietysti täytyy muistaa se, että koulutus, työllisyys ja aktiivinen elinikäinen oppiminen ja myös aktiivinen työmarkkinapolitiikka ovat sosiaalirahaston päätoimialaa. Jatkossakin näin tulee olla. Ensimmäinen seikka, joka liittyy erityisesti aluekehitysvaliokuntaan, on sellainen, jota tekstissä ei suoraan tunnusteta, eli mikä on alueiden rooli. Tämä voi aiheuttaa huomattavan vaaran, kun kyse on politiikan johdonmukaisuudesta koulutuksen ja työllisyyden ajalla ja toisaalta kun kyse on kehityspolitiikasta, jota rahoitetaan aluekehitysrahastosta. Sitä ei saa olla käytössä vähemmän, koska kyse on ikään kuin saman kolikon kaksi eri puolta. Tarkistuksilla pyritään selkeyttämään sitä, että tätä kytköstä ei voida katkaista. Ei voi olla niin, että sosiaalirahasto plussa ikään kuin uudelleen kansallistetaan ja sitten pidettäisiin aluekehitysrahasto kuitenkin mm, yhteisön lähestymistavan alaisuudessa. Eli nämä täytyy molemmat seikat huomioida, kun kyse on alueesta. Tämä huomio on esitetty jo työllisyysvaliokunnassakin, eli meidän tarkistuksemme todennäköisesti tulevat hyvin vastaanotetuiksi siellä. Sitten on vielä sääntelykehyksessä joitakin yksinkertaistamispyrkimyksiä, joihin varmasti voidaan suhtautua myönteisesti. Tarkoitus on päästä tavoitteisiin tehokkaammin. En halua puhua liian pitkään. Mainitsen tarkistuksista sen, että aivan erityisesti kiinnitän huomiota luonnollisestikin kansallisten ja alueellisten toimijoiden rooliin, mutta tämän lisäksi Tämän lisäksi aivan erityisesti kiinnitän huomiota kohesioon kaikkien rakennerahastojen välillä. Meillähän on myös muita välineitä, jotka ovat kaikki mukana tässä samassa paketissa ja täytyy saada johdonmukaisuutta ohjelmointiin. Vielä pieni hetki. Pahoittelen. Mielestäni toinen oleellinen seikka, jota tässä asetuksessa tulisi käsitellä, on johdonmukaisuus sosiaalisten oikeuksien uuden pilarin ja toisaalta rahaston välillä. Uudessa sääntelyssä määrätään siitä, että myös Euroopan sosiaalirahastossa on otettava huomioon perinteiset tavoitteet joita meillä on kohesiopolitiikassa. Ja tämän lisäksi on huomioitava myös ohjausjakso. Eli ne määräykset, jotka annetaan ohjausjakson yhteydessä yksittäisille jäsenvaltioille. Toisaalta kyse on siitä, että otetaan äh, huomioon nämä jäsenvaltioille annetut määräykset, joiden on liityttävä läheisesti sosiaalisten oikeuksien pilariin. Eli on otettava huomioon nämä seikat myös sosiaalirahastossa. Sosiaalipolitiikka ja sosiaalipolitiikan parantaminen on huomioitava myös näissä ohjeissa, ohjeistuksissa, joita annetaan jäsenvaltioille. Eli aivan erityisesti kyse on siis ohjausjaksosta ja näistä määräyksistä, jotka on huomioitava myös sosiaalirahastossa. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että tämä ohjelmointi tapahtuu vuosiperusteisesti ja toisaalta budjetissa taas on sitten monivuotinen ohjelmointi. Tarvitaan johdonmukaisuutta, joka toteutuu kauden alussa. Se tapahtuu nimenomaan tässä ohjelmointivaiheessa ja sitten puolivälissä kautta, puoliva- Äh, välissä ohjelmointikautta, kun ohjelmointia tarkistetaan, niin tilanne muuttuu. Sitten välitarkastelussa äh, myös rakenteeseen tehdään muutoksia äh, eurooppalaisessa sosiaalirahastossa niin kuin muissakin rahastoissa. On otettava huomioon ne määräykset, joita on annettu eh, ohjausjaksossa ja niiden on oltava johdonmukaisia niiden puitteiden kanssa, joita meillä on sosiaalirahastossa. Ja täytyy vielä huomioida sosiaalisten oikeuksien pilari. on yksi seikka, joka todennäköisesti liittyy vain italian kieliseen versioon. 11 italiankielisessä ja 12 englanninkielisessä. En ymmärrä, mistä tämä ero johtuu, mutta korrekti versio ehdotuksestani on se, joka on englanninkielisessä versiossa ja tarkistuksessa 12 muissa kielissä, ainakin omassa kielessä, niin tämä on yhtäkkiä tarkistus 11. Eli toivon, että tämä virhe korjataan. Italian kielinen käännös ei ole ollenkaan johdonmukainen ja yhtä pitävä tämän kirjoittamani englanninkielisen tekstin kanssa. En tiedä, miten tämä tilanne mahtaa olla muissa kieliversioissa. Pyydän kollegoita, että jos he haluavat nyt korjata tätä englanninkielistä tarkistusta 12, niin katsokaa nimenomaan tätä englanninkielistä versiota, koska nämä numerot eivät nyt aivan vastaa toisiaan. Mutta kyse on ennen kaikkea tämän englanninkielisen tekstin sisällöstä. Ikävä kyllä puhuin näin pitkään, mutta koin, että, että on tarve nostaa tämäkin ero esille. En tiedä, mikä nyt tilanne on sitten, koskeeko tämä pelkästään italian kieltä vai onko virhe muissakin kielissä. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Toivon, että tämä asia selvitetään 11 ja 12 ja tarkistus 18 ja niin edelleen tämä. Ai 12. 12 Siis italiaksi 11, en tiedä muista versioista. Selvä. Toivon, että sihteeristö selvittää sen, että numerointi saadaan samanlaiseksi kaikissa kieliversioissa. Selvä, kiitos. Nyt varjoesittelijät. Ja sitten valiokunnan jäsenet. Ja jälleen pyytäisin teitä pitämään kiinni aikataulusta. Kolme minuuttia per varjoesittelijä. Ensin edustaja Hetman. Kuka hänen puolestaan puhuu? Edustaja Olbricht, olkaa hyvä. Niin kiitos puheenjohtaja. Luen hänen puolellaan kielisen tekstinsä, koska kollega on lentokoneessa, joka on myöhässä. Hän pahoittelee. So I read in Polish. Luen siis puolaksi. Państwu. Dziękuję pani poseł Bresso. Haluaisin aluksi kiittää kiittää esittelijä Bressoa, jonka lausuntoluonnos on hyvässä tasapainossa. On hienoa kuulla, että olemme yleisesti suunnasta samaa mieltä Euroopan sosiaalihasto Plussan osalta. Tuen sitä ajatusta, että valotetaan alueiden roolia erityisesti, koska alueethan lopulta hyötyvät tästä uudesta ESF Plussasta – alueella on paljon kokemusta ja alueet ovat lähellä tavallisia kansalaisia. Kuten valmistelija sanoi, tämä varmasti auttaa tavoitteiden toteutumisessa. Pidän myös hyvänä komission ehdotusta ESF Plusan täytäntöönpanosta. Itse asiassa näin voidaan saada lisätehoa tuen jakamisessa. Tämän toteutumiseksi kuitenkin tarvitaan yhtenäiset täytäntöönpanosäännöt eri välineille. Avoimuuden nimissä olisi tärkeää huolehtia yhdestä yhteisestä tavoitteesta ja sitten ehkä pienempiä tavoitteita, joissa keskitytään vaikka työmarkkinoihin ja sosiaaliseen osallistamiseen. ESF Plusan tulisi keskittyä myöskin väestökehitykseen liittyviin kysymyksiin ja kaikkein syrjäisimpiin alueisiin. Ja lisäksi olisi otettava huomioon eurooppalaisten yhteiskuntien ikääntyminen. Jos halutaan liittää rahasto läheisemmin ohjauskauteen ja sosiaalisten oikeuksien pilariin, niin tämä saattaisi tukea investointiympäristöä. Pari seikkaa on kuitenkin selvitettävä vielä. Esimerkiksi se, mitä suosituksia jäsenvaltioille tuetaan ESF Plusan kautta, koska joskus mennään pidemmällekin kuin näihin toimintaohjelmiin. Lisäksi parempi koordinointi olisi välttämätöntä ohjelmien rahoituksessa ja vuosittaisissa suosituksissa, joten Joitain kysymyksiä pitää vielä vähän lisäselvittää, mutta on todettava, että tämä on tasapainoinen ehdotus ja myös tasapainoinen lausunto, jonka valmistelija Bresso meille esittelee. Toivon, että lopputuloksena on hyvä lausunto työllisyysvaliokuntaan. Kiitos. Kiitos. Seuraava valioesittelijä, edustaja Fito Eivan Tomasic, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. ECR-ryhmä tunnustaa, miten tärkeää on kehittää er-, erikoistumisen ja koulutusmallien tulevaisuutta, kun ajattelemme nuoria ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa. Täytyy muistaa myös valmentajat, kouluttajat, opettajat, tutkijat ja yrittäjät. Katsomme, että alueiden selkeä rooli on hyödyllinen hallintoviranomaistenkin rooli on tässä lainsäädäntötekstissä tunnustettava paremmin, jotta saamme tehoa lisää eh, tavoitteiden saavuttamiseen ja voimme varmistaa myös koordinoinnin ESR Plusan eh, aluepolitiikan rajaohjelmien eh, ja välineiden kesken. Komission tarkoitus yksinkertaistaa sääntelypuitteita on tervetullut. Katsomme, että koordinointi ja synergia ESR Plusassa ja muissa Äh, rahastoissa on tärkeä väline, jotta voimme lisätä tehokkuutta ja jotta tavoitteisiin ESR Plusassa todella päästäisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Van Mittenburg. Niin kiitos puheenjohtaja. Ensin minäkin haluaisin valmistelijaa onnitella siitä, miten nopeasti hän on tehnyt työtä. Tämä on hyvässä tasapainossa olevaa tiivistä tekstiä – 10 prosenttia varoista varattaisiin ihmisille, jotka eivät ole koulutuksessa tai joilla ei ole työpaikka, Nämä neetit siis. Tämä on tärkeää, koska ihmisillä pitää kyllä olla mahdollisuus olla koulussa tai saada harjoittelupaikka tai työpaikka. Ainoastaan näin voidaan osallistua yhteiskunnan toimintaan. Valitettavasti tästä tekstistä puuttuu mielestäni muutama seikka. Kuten aikaisemmin myös tässäkin kokouksessa valiokunnassa olen sanonut, pidän menetettynä mahdollisuutena sitä, että komissio ei uskalla ehdottaa globalisaatiorahaston sopeuttamista, kun siinä on niin läheiset tavoitteet kun verrataan sitä tähän sosiaalirahastopussaan. Tämä on menetetty mahdollisuus, koska näin olisi saatu vähän virtaviivaistettuja asioita. Nyt tulee tällainen joulukuusi jälleen. Kaikenlaisia asioita, joita pidetään mukana, otetaan sinne mukaan terveydenhoito. Esimerkiksi siitä voisi puhua enemmänkin, mutta jos ajatellaan vaikka yrityksiä, jotka joutuvat antamaan potkut ihmisille. Tämä johtaa työttömyyteen. Siksi pitää huolehtia ammattikoulutuksesta, mutta myöskin siitä, että saadaan innovaatioita aikaiseksi, koska PK-yrityksistä on kyse pitkälti. PK-yritysten on voitava tarjota työpaikkoja. Näin saadaan työpaikkoja ihmisille. Ja siksi voitaisiin huolehtia tässä globalisaatiorahastosta rahastosta samalla kuin ESF plussasta, mutta näin ei tehty. Tämä menetetty mahdollisuus. Terveydenhoidosta puhutaan, mutta nyt puhutaan vähemmän siitä, vaikka hyvin tiedetään, että väestökehitys on sellainen, että Eurooppa on harmaantumassa jatkuvasti. Siksi tästäkin alasta on pidettävä huolta. Ehkä voitaisiin ajatella Euroopan horisonttiohjelman yhteyttä tähän myös. Se on heikosti näkyvissä tässä ehdotuksessa. Lopuksi pohtisin todella, onko tuo 2 prosenttia kansallisista varoista riittävästi, kun ajatellaan äärimmäisiä köyhyyden muotoja, joihin on puututtava. Pitäisikö ajatella, että nämä kysymykset jätettäisiin jäsenvaltioille. Kyllähän köyhyysongelmiin pitää puuttua niin lähellä kuin mahdollista niitä ihmisiä, jotka todella kärsivät äärettömästä köyhyydestä. Se on hyvin paikallinen asia, joten minulla on vähän varaumia tässä komission ehdotukseen. Haluaisin suhtautua tähän hyvinkin kriittisesti. Muuten haluaisin sanoa, että ehkä on symbolisesti hyvä ehdotus tämä kaksi prosenttia, mutta kysehän on siitä, miten todella tehokkaasti saadaan köyhyydestä ihmiset. Mutta kaiken kaikkiaan siis myönteinen asia, myönteinen lausunto, jota voidaan vähän vahvistaa joissain kohdin. Muuten tämä on oikein hyvä. Työllisyysvaliokunta vastuuvaliokunta ja on hienoa, jos saamme sinne hyvän lausunnon. Teen mielelläni yhteistyötä sekä valmistelijan Bresson että valmistelijoiden kanssa. Kiitos oikein paljon. Kiitos. En näe edustaja Rentkeä, enkä edustaja Damattoa. Puhuuko heidän puolestaan joku? Ilmeisesti ei. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Fannisteroi. Kiitos siitä, että käymme tätä näkemysten vaihtoa heti ensimmäisessä kokouksessa. Siellähän tehtiin jo sama johtopäätös. Olemme surullisia siitä, että voi olla, että tämä johtaa uudelleen kansallistamiseen – Sosiaalinen pilari on kansallisvaltioiden käsissä. Esimerkiksi Alankomaissa meillä on aluekehitysrahasto, NUTS-alueet ja sitten luonnollisesti ajatellaan myös kaupunkien roolia – Kyse on kansallisista ohjelmista ja jos me sanomme, että Euroopan tulisi olla lähempänä kansalaisia äh, ja kyse on sosiaalirahastosta, niin täytyy toimia niin, että emme vaaranna tavoitteen saavuttamista. Tästähän myös esittelijä Bresso puhui. Meillä on toki yleisiä politiikkoja, mutta sanoisin, että nämä seitsemän vuotta, kausi 21-27, on sellainen, että on työstettävä romaanialan ohjelma. Eli kun katsomme, kuinka paljon varaa on käytetty, niin tulokset ovat jääneet laihoiksi. Meillähän on strategian olemassa. Maahanmuuttoa on, väestö liikkuu ja Parlamentti on ollut kiinnostunut tästä aiheesta. Meidän varapuhemiehemme Jaroka todella on halunnut ostaa asian esille ja tuloksia todella tarvittaisiin. Sosiaalirahastossa on nyt enemmän varoja tähän tarkoitukseen. Ja kun ajatellaan alue- ja paikallistasoa, niin parempia tuloksia olisi todella saatava olemme todenneet, että meillä on tiettyjä ennakkoehtoja varoille, joita myönnetään alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ei voi olla niin, että taloja rakennetaan vain siellä kylien ulkopuolella romaneille, vaan äh, halutaan varmistaa todella integraatio niin, että asuntoja rakennetaan sinne, missä niitä tarvitaan kaupunkeihin. Kiitos. Thank you. And now I'll give the... Kiitos. Ja nyt komission edustaja ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, kiitos paljon valmistelijalle ja varjovalmistelijoille ja edustaja Fennisteroille. Itse asiassa tässä on hyviä ehdotuksia, jotka otamme toki huomioon. Se, että jälleen esitettiin ohjauskauden sosiaalisen pilarin ja seitsemän vuoden ohjelmointikauden kysymykset, niin Tämä liittyy tähän 5 plus 2 ajatukseen, joka mahdollistaa puolivälin arvioinnin poliittisista tavoitteista ja haasteista. Mutta Euroopan ohjausjakso itsessään on epätyypillinen vuonna 2015 ja 2024. Niin, että maankohtaiset suositukset ja maakertomukset otetaan pohjaksi ja tehdään ehdotuksia jäsenvaltioille siitä, mitkä ovat komission toteamat haasteet ja mitkä investointikuiluja. Rakennerahasto investointien ohjaaminen oikeisiin kohtiin, mutta pari kertaa on siis tällainen kausi, joka ei ole ihan perinteinen ja ensimmäinen on luvassa melko pian vuonna 2019. En usko, että politiikan kansallistaminen on uhka koska täytäntöpanosäännöt ovat yhteisten säännösten asetuksessa. Tämä mahdollistaa monenlaisten ohjelmien yhdistämisen ja uskomme, että nykymahdollisuudet näin jatkuvat ohjelmoinnin osalta eri tasoilla eri viranomaisten kesken. Näin, että on ehdotettu sitä, että hallinnointiviranomaiset voivat olla eri tasoilla, mutta kun puhutaan näistä viranomaisista tarkoitamme millä tasolla tahansa, siis sitä, joka on vasta puolemme millä tasolla tahansa viranomaisena. Tämä esitetään ja yhteisten säännösten asetuksessa. Minusta tuntuu, että olisi lisävaatimuksia. Tämä täytäntöpano sääntöjä harmonisoidaan yhteisten säännösten asetusten kautta. ESF Plusissa pitäisi keskittyä demografisiin muutoksiin ja iän syrjäisimpiin alueisiin. Ensimmäistä kertaa on tällainen aloite, että tuetaan niitä ja pyritään vastaamaan haasteisiin näillä alueilla. Tuetaan samantyyppisiä toimia, mutta ottaen huomioon, että jotkut toimista ovat kalliimpia siksi, että etäisyydet ovat niin pitkiä. Me siis sinänsä halua erityyppisiä toimia hyvin syrjäisille alueille, vaan ihan perinteisiä toimia, mutta lisää varoja, jotta näitä toimia voidaan suoraan panna. ESFstä ja globalisaatiorahastosta. ESF on ennakoiva ja riskiä ennakoiva – toimi, jolla pyritään huolehtimaan osaamisesta ja siihen, että työvoimaa on oikeasti koulutettu, oikealla tapaa koulutettua. Ja sosiaalirahasto auttaa niitä ihmisiä, jotka olivat jo työ elämässä mukana saman uutta osaamista, jotta he eivät jää työttömäksi. Globalisaatiorahasto on ex post toimintaa. Silloin tuetaan ainoastaan niitä ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa – hyvin räätälöidyn tuen kautta. Komission ehdotus on se, että pidetään tästä välineestä. Se on monivuotisten rahoituskehysten ulkopuolella, jotta voidaan antaa lisämahdollisuuksia jäsenvaltioille reagoida nopeasti ja tukea ainoastaan niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Euroopan sosiaalirahasto voi tukea myös yrityksiä, kun tarvitaan rakenneuudistuksia uudella tapaa koulutettuja ihmisiä, mutta globalisaatiorahastossa otetaan suoraan ihmisiä ja sitten kysymys siitä, miksi terveysohjelma on tässä mukana SF Plusassa. Voin todeta, että Euroopan terveysalan ohjelma on EU-tason väline tällä hetkellä, jossa on mahdollisuus testata tiettyjä lähestymistapoja ja tiettyä poliittista kehitystä jäsenvaltiossa esimerkiksi maaryhmittymien kautta tai kaikkien jäsenvaltioiden kesken – Tällä hetkellä Euroopan sosiaalirahasto tukee suoraan jäsenvaltioita, kun jäsenvaltiot muuttavat terveydenhoitojärjestelmäänsä. Ja nykykaudella on terveyskysymyksiin varattu 3,7 miljardia, eli puhumme työohje- terveysohjelmasta, joka antaa suuntaa EUn tasolla, antaa esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja sitten kun nämä hyvät tulokset tai hankkeet täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa, niin, niin voidaan käyttää sosiaalirahaston varoja. Tämä on siis ajatus. Tässä on hyvä mahdollisuus saada lisää synergiaa EU-tason välineen ja ESFn välillä, joissa on jaettu hallinnointi. Ja sitten romaniväestön keskittyminen on aivan samaa mieltä. Siksi sosiaalinen osallistaminen 25 prosenttia eikä 20, kuten tällä hetkellä, koska tämä on keskeinen sosiaalisen osallistamisen kysymys. Kyse ei ole ainoastaan romaneista, heidän osallistamisesta. Tässä on muitakin sosiaalisia ongelmia, mutta ainakin 25 prosenttia Euroopan sosiaalirahasta pitäisi linkittää sosiaalisen osallistamisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Ja 2 prosenttia kaikkein vähävaraisimmille. Nyt viittaa siihen tukeen, joka annetaan nyt niille, jotka ovat todella vähävaraisia – ensimmäinen pyrkimys saada yhteys heihin ja auttaa hyvin hankalassa tilanteessa ja sitten sosiaalirahaston kautta pyritään palauttamaan heidät uudestaan osaksi yhteiskuntaa ja työmarkkinoita. Tämä on hyödyllinen linkki mielestämme myös materiaalisen tuen lisäksi myös autetaan näitä ihmisiä johdonmukaisemmin ja kestävämmin eteenpäin. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos. Edustaja Bressa, haluaisitteko käyttää loppupuheenvuoron? Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille kollegoille. Uskon voivani tehdä yhdenvedon siitä, että haluamme vahvan yhteyden aluepolitiikkaan. Kun kyse on tästä rahastosta, niin siinä täytyy säilyttää alueellisuus ja aluekehitysrahaston ydinkohdat. Jos olen ymmärtänyt, niin komissio tukee tätä ajatusta hieman vähemmän kuin me. Jos näin todella päätettäisiin, niin sitten ei edetä oikeaan suuntaan. Vaarana on se, että kaksi keskeistä rahastoa loitontuu toinen toisistaan, niin kuitenkin niillä on yhteiset tavoitteet hyvin pitkälti. Ja sitten toiseksi kollega Van Miltenbergin kommentit. Ymmärrän ja katson, että on aivan oikein, että huomioidaan sekä ES F että aluekehitysrahastossa. Tarve huomioida myös globalisaation kielteiset vaikutukset. Mutta aivan niin kuin muistutettiinkin, niin tämä rahasto on sellainen, jota komissio suoraan hallinnoi. Kenties voisimme esittää suosituksen tarkistuksen muodossa ja toteamme, että tässä on kyllä tarvetta koordinoinnille niin, että huomioitaisiin tämä tarve paremmin. Komissio iloksemme kertoi siitä, että ohjausjakson ja maakohtaisten suositusten välillä todella on oltava tämä kytkentä käynnistymisvuonna ja tarkistamisvuonna annetaan äh, määräyksiä, joissa huomioidaan sitten rakennerahastojen ohjelmointi. Ja tällä tavalla voidaan taata se, että koordinointi sujuu helpommin. Tarkistuksissa vielä muistutamme tästä asiasta. Otamme huomioon myös sosiaalisten oikeuksien pilarin jatkokehityksen. Eli sosiaaliset kysymykset täytyy huomioida tässä kontekstissa sellaisella tavalla, että todella äh, suosituksissakin on sitten huomioitu sosiaalirahaston tilanne. Kollegoiden tarkistusten kautta äh, teemme työtä ja toivottavasti voimme tyydyttävällä tavalla huomioida kaikki nämä ehdotukset. Kiitos. Kiitos. Viimeinen viesti, jonka nyt tässä keskustelussa teille välitän on tarkistusten määräaika kello 12. 14. päivä syyskuuta. 14. päivä syyskuuta. Sopiiko tämä teille? Selvä. 14. Syy- syyskuuta kello 12 on tarkistusten määräaika tähän mietintöön, ei vaan lausuntoon, korjaa puheenjohtaja. Sitten menemme eteenpäin seuraavaan lausuntoon. Verkkojen Eurooppa-välineen perustaminen. Tällä välineellä edistetään kilpailukykyä, työllisyyttä ja investointeja energian, televiestinnän ja liikenteen alalla, infrastruktuurialalla. Kyse on tulevasta sukupolvesta ja komissio ehdottaa, että tarjottaisiin liha, lisärahoitusta ja myös soveltamisalaa laajennettaisiin. ITRE ja TRAN-valiokunnat ovat tässä yhdessä vastuussa säännön 55 mukaisesti. Ne laativat tästä ehdotuksesta parlamentin mietinnön ja tämä, miet- tämä valiokunta nimitti ECRn e edustaja Pietrovskin valmistelijaksi. Ja tänään kuulemme esittelyn, kuka lausunnon esittelee. Wait few minutes. Muutaman minuutin odottelu on nyt ohjelmassa, koska valmistelija tulee toisesta valiokunnasta tällä hetkellä paikalle. Eli muutama minuutti vielä tässä pitää odotella. Tarkistusten määräajaksi on ehdotettu perjantaita 7. syyskuuta kello 12, eli viikon kuluttua, jotta aikataulussa pysyttäisiin myös vastuuvaliokunnassa, niin meidän tulee äänestää regi lausunnosta lokakuussa. Sen takia nyt täytyy noudattaa tätä hyvin tiukkaa aikataulutusta tarkistuksessa. Eli 7. syyskuuta on tarkistusten määräaika. Ja nyt odottelemme muutaman minuutin, jotta edustaja Petrovski tulee paikalle. We are waiting for the rapporteur. Me odottelemme nyt valmistelijaa paikalle. Muita esittelijöitä ei ole, katsokaapa niitä kohtia sieltä. Okay, ladies and gentlemen, we can continue. No niin, hyvät naiset ja herrat, voimme jatkaa työtämme. Pahoittelut tästä viivästyksestä ja pienestä kokouksen keskeytyksestä. Tämä siitä syytä, että seuraavan kohdan valmistelija edustaja Piotrowski oli toisessa valiokunnan kokouksessa. Nyt hän on täällä. Voimme jatkaa. Voimme nyt jatkaa. Point in the agenda establishing... Uh, Seuraava kohta esityslistalla on verkkojen Eurooppa-väline. Minä jo esittelin ajatuksen uuden ehdotuksen takana ja puhuin jo vastuuvaliokunnista. Mainitsin ITRE ja TRAN-valiokunnat, jotka ovat yhdessä vastuussa säännön 55 mukaan. Ja kerroin teille myös valmistelijan nimen valiokunnastamme ja ehdottiin määräaikaa tarkistusten jättämiselle, että se olisi perjantaina 7. päivä syyskuuta kello 12. Se oli siis määräaika tarkistusten jättämiselle. Nyt puheenvuoron saa edustaja Piotrowski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować sekretariatowi Komisji Rozwoju Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin esittää kiitokset valiokunnan sihteeristölle Olemme tehneet yhteistyötä tämän lausunnon yhteydessä. Sehän koskee hyvin tärkeää välinettä, nimittäin verkkojen Eurooppaa, TNT-verkkoja ja liikkuvuutta niin, että se ei aiheuttaisi mm, ihmisuhreja ja päästötkin olisivat pienempiä. Minä totean, että on tarpeen tukea puhtaan hiilen teknologiaa Tarkoitus on saada käyttöön nestemäistä kaasua ja myös sisävesiliikennettä voitaisiin rahoittaa puhtaana liikennemuotona. Tiettyjä prioriteetteja on määriteltävä liikenteen alalla ja myös raja-alueella Euroopassa. Aina luonnollisesti liittyy ongelmia rahoitukseen Komissio ehdottaa, että budjetista keskusteltaisiin. Se koostuu eri rahasto-osuuksista ja aivan erityisesti kohesiorahastosta. Monet jäsenvaltiot ovat nyt huolissaan ja ne vastustavat sitä, että tällä tavalla heikennetään rahaston mahdollisuuksia. Tämä huoli heijastyy myös minun lausunnossani. Kuuntelin liikennevaliokunnan asian käsittelyä ja olen ymmärtänyt, että asia on sielläkin vielä käsittelyssä. EPPn edustaja puhui tästä ja me olemme keskustelleet myös edustaja Telitskan kanssa. Eli muutoksia on nyt siis suunnitteilla ja niitä käsitellään. Me olemme tämän lausuntomme laatineet ja olen vielä avoin kuuntelemaan ehdotuksianne ja mielelläni otan ne myös huomioon ja mukaan lausuntoon. Kiitos oikein paljon. Nyt Varjo, valmistelijat, edustaja Schmidt, olkaa hyvä. Niin kiitos. Ensin haluaisin valmistelijaa kiitellä. Olen TRAN-valiokunnan jäsen ja olen laatimassa siellä lausuntoa ryhmän nimissä. Parin seikkaan haluaisin vielä kiinnittää erityishuomiota. Valmistelija jo puhui siitä, miten saataisiin hiilestä polttoainetta osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Audilla on omat kokeilunsa käynnissä ja Shellillä on jo ensimmäiset laitokset avattuna, ei valitettavasti Euroopassa, vaan Katarissa, joten tämä teknologia on varmasti hyvin kiinnostava ja siinä on valtavasti potentiaalia, juuri kun puhutaan hiilidioksidipäästöjen leikkaamisesta. Yhtä tärkeänä kannattaa mainita se, että on hyvä vähentää geopoliittisesti riippuvuuttamme öljyn ja kaasun toimittajista. Kuitenkin on sanottava, että teknologian neutraalius on tarpeen. Ei pitäisi puuttua tässä yhteen yksittäiseen teknologiaan, koska jokaisessa jäsenvaltiossa on vähän eri resurssit, kun puhutaan energiasta. Joillain enemmän aurinkovoimaa, toisilla taas vesivoimaa. Mielenkiintoista, että komissio ehdottaa, että 30 prosenttia verkkojen Euroopan kohesiovälineistä avattaisiin kilpailulle minun pitäisi oikeastaan vaatia 100 prosenttia, koska on ajateltavaa korkean nopeusverkostoja esimerkiksi tai sitä, miten edistetään raideliikennettä tai alueellisia lentokenttiä. Jos ajatellaan sitä, miten suuri on rahoituksen tarve ja miten pieni väline verkkojen Eurooppa oikeastaan on, niin tehokkuus on välttämätöntä. Ajatellaan myös veromakseen etua. Kaiken kaikkiaan komissio onnistuu siinä, että kohesio otetaan keskeisenä esiin verkkojen Eurooppa-välineessä. Minua kiinnostaa kovasti nähdä tarkistuksia, jotka esitetään ennen viikon loppua. Aluekehitysvaliokunnan kannalla on varmasti merkitystä. Ja pidän tietenkin hyvänä, että valiokunnasta, tästä valiokunnasta saadaan lausunta. Kuten viimeksi nähtiin, sel- selkeästi, että komissio mielellään etsii verkkojen Euroopan välineestä varoja, kun varojen tarvetta syntyy. Mehän tiedämme, että kyse on kuitenkin toimivan talouden perustasta. Liikennesektorin on oltava mukana leikkaamassa hiilidioksidipäästöjä. Tarvitaan edullista – kuljetusjärjestelmää. Se on tärkeää, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä. Siksi itsekin esitän muutaman tarkistuksen, jossa mahdollisesti esitetään myös tämän välineen varojen korottamista. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Rodriguez Postinaarun varjonvalmistelijan nimissä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Mr. Um, Bostinaru was not... Kiitos. Edustaja Bostinaru ei voinut olla paikalla, joten puhun hänen puolestaan. Ensinnäkin edustaja Bostinario haluaa korostaa sitä, miten tärkeä verkkojen Euroopan väline on ja mikä sen suhde on kohesiorahastoon. Kun keskusteltiin noin kuusi vuotta sitten verkkojen Euroopan välineen käyttöönotosta, niin silloin puhuttiin siitä, että kohesiorahaston varoja käytetään tähän vain tämän yhden ainoan kerran, kun kehitetään TEN-T-verkostoa. Näin ollen tässä ehdotuksessa mukana oleva siirtoehdotus on nyt paljon laajempi. Kohesiorahaston osuus on nyt puolittunut, mutta sen osuus verkkojen Euroopasta on ennallaan. Tästä täytyy kyllä keskustella huolellisesti. Tästä on puhuttava kuitenkin mm, toisessa yhteydessä, ei nyt kun puhumme tästä verkkojen Eurooppa-asetuksesta, eli siitä on puhuttava yleisten äh, säännösten yhteyksissä. yhteyksissä. Tämä osuus täytyy siis jättää vielä täyttämättä tyhjäksi. Ja sitten kun keskustelemme näistä yleisistä säännöksistä, niin pitää puhua siitä, mikä on tällaisen mahdollisen siirron suuruus ja toteutetaanko sitä. Postinaaru haluaa käsitellä myös artiklaa 4.8 joka liittyy siihen, miten näistä, näitä kohesiorahastosta siirrettyjä varoja mahdollisesti voidaan käyttää. Tämä oli kuusi vuotta sitten kiistanalainen kohta, koska komission ehdotus ei antanut minkäänlaisia takeita jäsenvaltioille siitä, että nämä varat käytettäisiin samassa jäsenvaltiossa. Ongelma juontuu oikeastaan siitä, että kyse on yhteishallinnoinnista ja siitä, että näitä varoja on hallinnoitu kansallisesti, kun taas verkkojen Eurooppa toteutuu keskitetysti. Aikoinaan päästiin kuitenkin tärkeään kompromissiin. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana siirto katsottiin olevan sellainen, että sitä voidaan käyttää vain samassa jäsenvaltiossa. Ja sitten käyttämättömät varat olisivat siirtyneet yleiseen käyttöön. Me emme voi hyväksyä nyt komission tekemää ehdotusta niin, että vain 70 prosenttia resursseista säilytettäisiin. Jos kohesiorahastosta tällainen siirto tehdään, niin suojalausekkeen, josta viimeksi sovittiin, täytyy pysyä muuttumattomana. Ja näitä kansallisia allokaatioita näin ollen vastustetaan. Jäsenvaltioiden täytyy voida valmistella hyviä hankkeita, jotta siirretyt varat käytetään hyödyksi hyvin. Tarvitaan myös teknistä apua. Sen on oltava mahdollisimman tehokasta ja on hallintomenettelyitäkin yksinkertaistettava mahdollisuuksien mukaan. Edustaja Bostinaru katsoo, että vähähiilisyys sanan käytössä on ongelmia. Ja sitten mainitaan myös puhdas teknologia. Hiili aiheuttaa paljon saastumista ja näin ollen on vaikeata hyväksyä tällaista sanankäyttöä, äh, kun puhutaan hiilestä. Eli Postinaaru tekee tämän viestin mukaisia tarkistuksia. Kiitos. Mr. Van Miltenburg. Kiitos oikein paljon edustaja Van Miltenburg. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti varjovalmistelija ei voi olla paikalla. Punainen puolestaan. Mukava kuulla DNA äskeistä puheenvuoroa, kun olen ällistynyt siitä, että vähähiilisyys korvataan ja ei oteta huomioon sitä, miten tärkeä ympäristökysymys on, että puhutaan puhtaasta kivihiiliteknologiasta. Tässä puhutaan verkkojen Eurooppa-välineestä. Tässä investoidaan infrastruktuuriin. Ja infrastruktuurinhan pitää tarjota juuri mahdollisuuksia siihen, että voidaan tulevaisuudessa liikkua kestävällä tapaa, että saamme kestävää liikkuvuutta aikaiseksi ja sitten pidetään kiinni tällaisista ehkä osittain kansallisista – tärkeistä kysymyksistä ei ole ehkä niin sopivaa, kun puhutaan aiheesta, joka on koko Euroopalle niin tärkeä. Sama koskee tarkistusta kahdeksan. Hän on sitä mieltä, että tukia pitäisi voida antaa, antaa tässä yhteydessä, mutta kyse on kuitenkin kansallisista toimista ja eurooppalaisista varoista. Joten tämä on kyllä hankala sanoa, mikä olisi oikea hinta esimerkiksi ja tällainen ystävyyksiin tavallaan perustuva politiikka tai talous on silloin helposti esiin tuleva ongelma. Joten näin joitain ongelmia tässä. Sekä Olaf että tilintarkastustuomioistuin ovat myöskin verranne, viitanneet tähän ongelmaan aikaisemmin. Ja sitten puhutaan hyvin kaukaisista alueista. Niin ne on otettu tässä esiin. Meillä ei ole tällaisia alueita, mutta olen kuitenkin eurooppalainen poliitikko ja on otettava huomioon, että on olemassa tällaisia hyvin syrjäisiä alueita, jotka pitää voida hyvin liittää alueisiin mukaan. Eli mielestäni on vähän väärin, että hyvin puolalaiselta kannalta lähdetään leikkaamaan sieltä tällaista tärkeää asiaa pois. Mutta myönteisemmässä mielessä haluaisin puhua siitä, miten yksi euro sijoittamalla voidaan pyrkiä monenlaisiin eri tavoitteisiin. Tässä on hyvä ehdotus siitä, miten voitaisiin aluekehitysvaroja ehkä myös käyttää siihen, että kehitellään Euroopan laajuisia liikenneverkkoja yhteydessä jotenkin verkkojen Euroopan välineeseen. Eli se, mitä voidaan tehdä nyt kohesiorahaston kautta, voitaisiin tulevaisuudessa tehdä myös aluekehitysrahaston kautta. Ja tämä olisi tärkeää monilla alueilla – raja-alueilla, erityisesti jossa tällaiset puuttuvat infrastruktuurin linkit ovat ongelmallisia. Eli puhutaan verkkojen Eurooppa-välineistä ja TMT-verkostoista, eikä puhuta ainoastaan siitä, että investoidaan tähän keskeiseen verkostoon, ydinverkostoon, vaan todella kattavan verkostoon, jossa otetaan huomioon myös alueelliset tarpeet. Tämän tyyppisiä tarkistuksia haluaisin esittää. On otettava huomioon myös monivuotisten rahoituskehysten realiteetit. Mutta joka tapauksessa meidän on pyrittävä huolehtimaan siitä, että yhdellä eurolla saadaan Euroopassa lisää aikaiseksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. En näe edustaja Rentkeä, enkä edustaja Damaattoa. He olisivat varjoesittelijöitä. Haluatko muut kollegat käyttää puheenvuoroja? Edustaja Albrecht, olkaa hyvä. Albrecht, olkaa hyvä. Two remarks, if you, if you allow me. Jos sallitte, totean, että ensinnäkin postinaarun ehdotus siitä, että pidettäisiin tämä kohta tyhjänä. Halusin vain kertoa teille, että budjettivaliokunnassa komissiohan tämän kehityksen pisti liikkeelle, koska komissio teki tämän ehdotuksen. Eli nyt me yritämme tässä MFF-väliraportissa toimia niin, että eri valiokunnat, mukaan luettuna alue, kehitysvaliokunta puolustavat näitä varoja. Eli lokakuussa sitten aiheesta äänestetään – kun kyse on parlamentin ensimmäisestä ehdotuksesta. Ja ei se kohta jää tyhjäksi, vaan kyllä siihen ihan luku laitetaan. Toiseksi on tärkeää huomata se, että kohesiorahastossa kyse on yhteishallinnoinnista. Eli äh, kyse ei ole niinkään siirron suuruudesta, vaan, vaan metodista, joka on erilainen. Sitten kun määrä on otettu jäsenvaltioilta, niin järjestelmä on toiminut varsin hyvin. Ja edustaja Bostinaaru totesi sen, että meille on tehty lupaus siitä, että tällainen menettely on käytössä vain kerran. Komissio nyt ehdottaa sitä, että kohesiorahastoa rahastoa leikattaisiin lähestulkoon 40 prosenttia. Komissio sanoo, että tässä mennään ikään kuin luonnolliselle tasolle, mutta kyse on siitä, että kohesiorahastoa leikataan ja toimitaan ikään kuin sitten verkkojen Euroopan hyväksi. Kohesiorahastossa on kuitenkin entistä vähemmän rahaa ja sitä kuitenkin siirretään vielä verkkojen Euroopan välineeseen. Tämä on tärkeä seikka. Ja kolmanneksi en jättäisi nyt aivan kaikkea huomiota, kun kyse on puhtaasta hiilestä. Ymmärrän, että ideologisesti tämä on Pariisin ajatusten vastaista, mutta nostaisin esille esimerkin Helsingistä. Siellä lämmitykseen käytetään hiiltä. Eli aika ajoin tulisi pohtia myös näitä uuden teknologian mahdollisuuksia niissäkin maissa, joissa edelleenkin käytetään hiiltä. Eli ei pidä heti todeta, että tässähän mennään Pariisin velvoitteita vastaan, vaan pohditaan myös uutta teknologiaa. Kiitos oikein paljon. Edustaja Van Nistelrooy lyhyesti. Ihan lyhyesti. Kyllä, samantyyppisesti. Viimeksi jo käytiin tätä keskustelua ja silloin pohdittiin sitä, että laitetaanko sinne summa vai puhutaanko reiluudesta, reilusta osuudesta – Silloin puhuttiin kakusta, jos kakku on pienempi, niin ei voi saada suurta palaa samantyylisesti kuin suuremmasta kakusta, koska tasapaino puuttuu. Joten tämän tyyppisesti ehkä voitaisiin ajatella, kun puhutaan tuosta kolmesta vuodesta, jota on pohdittu tässä valiokunnassa koko parlamentissa. Tämä auttaa, koska se auttaa jäsenvaltioita, jotka eivät täysin tiedä, miten pitäisi priorisoida, että katsotaan hyvin tarkkaan, mitä naapuritkin tekevät. Ja on helpompaa kuin toisella kauden osioilla tiedetään, että tämä todella toimii. Eli tavallaan tällainen sekajärjestelmä ja se aikanaan toimii, jos on tällainen pidempi lähestymistapa. Mutta mitään keskustelua täällä ei voida käydä epäreilusta osuudesta, vaan silloin täällä kyllä lähdetään mellakoimaan, sen voin teille luvata. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Sitten Euroopan komission edustaja. Kukahan käyttää puheenvuoron? Muun pääosaston edustaja, olkaa hyvä. Madam Chair. Uh, kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle ja kiitos kaikista puheenvuoroista tähän mennessä. Lähden liikkeelle ilmasto seikoista. Niin kuin tiedätte, olemme ehdottaneet, että 25 prosenttia pitkän aikavälin budjetista liittyisi ilmastoon ja verkkojen Eurooppa on tässä tärkeässä roolissa, koska 60 prosenttia siitä koostuisi näistä toimista. Meidän on säilytettävä viittaus vähähiilisyyteen ja puhdasta hiiltä emme voi ottaa tässä mukaan. Verkkojen Euroopassahan ei rahoiteta energian äh, synnyttämistä, vaan pikemminkin keskitytään energian siirtoon. No sitten kohesio osuus tällä hetkellä käytössä oleva osuus on toiminut hyvin, se on käytetty äh, tai allokoitu täysin ja kaikki jäsenvaltiot ovat voineet käyttää että lähes tulkoon koko osuutensa, vain kaksi jäsenvaltiota ei ole tässä onnistunut ja nyt eri toimet mm, etenevät ja sitten käytössä on tämä use it or lose it periaate. Eli jos rahoja ei ole käytetty, niin ne palaavat äh, kokonaispottiin ja käytetään uudelleen sitten kohesiossa mukana olevissa jäsenvaltioissa. Me haluamme säilyttää tämän kolmen vuoden säännön, keep it or lose it, mutta pieni osuus käytettäisiin alusta saakka kilpailun edistämiseen. Kysehän ei ole pelkästään säilytettävän osuuden volyymista, vaan kyse on siitä, että osa budjetista käytettäisiin rajat ylittäviin hankkeisiin. Kansalliset osuudet oikeastaan johtavat siihen, että toteutetaan ennen kaikkea kansallisia hankkeita, mutta tämä pieni osuus johtaa siihen, että voimme paremmin suunnata Äh, varoja myös rajat ylittäviin hankkeisiin. Meillähän on verkkojen Euroopassa äh, osuus myös, joka korostaa nimenomaan tätä kilpailuulottuvuutta. No sitten äärimmäisen syrjäiset alueet, niin kuin tiedätte, me halusimme aivan eksplisiittisesti viitata asetuksessa sillä tavalla, jotta mahdollistetaan näiden alueiden osallistuminen ohjelmiin – ne eivät ole riittävästi voineet osallistua, eli tarvitaan eksplisiittinen maininta näistä alueista, jotta ne voivat paremmin osallistua. Ja olemme huolissamme, jos tällainen viittaus poistettaisiin. Se tulisi mielestämme säilyttää, jotta huomioidaan liikenneinfrastruktuuritarpeet näillä syrjäisillä alueilla. Kiitos. Petrovski, would you like to... Kiitos. Edustaja Petrovski, haluatteko puhua keskustelun lopuksi? Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Voisinko kiittää kaikkia puhujia? Olen kirjannut muistiin tarkkaan kaikki kommenttinne ja pyrin kaikin keinoin ottamaan nämä kommentit huomioon tätä tekstiä laadittaessa. En halua puhua sen enempää yksityiskohdista, mutta varmasti kompromissit ovat mahdollisia. Se, mitä komissio sanoi syrjäisimmistä alueista, kompromissi varmasti on mahdollista, jos on kaksi tekstiä, jossa viitataan siis sekä syrjäisimpiin alueisiin että raja-alueisiin. Ja toivon, että muillakin saroilla päästään kompromisseihin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin siitä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on syyskuun 7. päivää puolilta päivin. Ja nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Aiheena on välikertomus monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 parlamentin kanta sopimuksen saavuttamiseksi. Meidän lausunto lausuntomme valmistelijan edustaja Voon. Vastuuvaliokunta on budjettivaliokunta. Meillä on neljä esittelijää ilmeisesti budjettivaliokunnassa, olenko nyt oikein. Ja edustaja Olbricht on yksi heistä. Joten Toivon, että voimme äänestää 8.9. päivä lokakuuta ja siksi tarkistukset pitäisi esittää viimeistään puolilta päivin maanantaina 10. päivä syyskuuta, mutta puheenvuoron saa nyt edustaja Vuon. Voitte esitellä tämän lausunnon. Kiitos puheenjohtaja. Uh, consent procedure uh, and therefore the budget committee. Kiitos. Tässä on tarkoitus saada Suostumisen takia valiokuntamme on päättänyt laatia väliaikaisen raportin, jota parlamentti voisi esittää omat tarkistuksensa. Olen iloinen siitä, että Jan on paikan päällä. Meillä on todellakin neljä esittelijää. Jan on yksi niistä keskeisimmistä esittelijöistä. Minä en aio tässä nyt käydä mitenkään yksityiskohtaisesti läpi lausuntoa, niin sen sijaan pyrin eh, selittämään teille maaliskuussa parlamentissa hyväksytyn kannan, mikä on yleinen lähestymistapa. Se oli, että saisimme eh, monivuotisen rahoituskehyksen, jossa oli 1,3 prosenttia BKTstä rakenne politiikat ottavat ehkä aika suuren osan tästä ohjelmointijaksosta. Niin te, teidän pitää myös valvoa, että parlamentin prioriteetista pidetään kiinni. Mitä tulee sitten lukuihin kohesiopolitiikassa, aluekehitysrahastossa, kohesiorahastossa vuosille 2021-2027 parlamentin ehdotuksen mukaisesti siis se oli 272 miljardia euroa, joka jaetaan näiden kahden rahaston kesken, aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston kanssa. Kollegat tietävät hyvin ja ovat myös jo todenneet, että lausunnossani ei ole mitään jakoa näiden kahden välillä, mutta komissio on pyytänyt minua toteuttamaan tämän jaen, jotta 75 miljardia kohesiorahastosta, joka siir- josta tulisi 40 kaksi miljardia. Ehkä budjetti haluaisi, että regivaliokunta tutkisi tätä joka tarkemmin. Ehkä voimme keskustella siitä tänään ja tehdä tarkistuksia, jos te haluatte näin päättää tästä jakamisesta EAKRn ja kohesiorahaston välillä. Me myös tutkimme budjettia Euroopan sosiaalirahastosta ja me pidimme ne allokaatiot ennallaan. Me olemme antaneet vähän enemmän nuorisotyöllisyydelle, joka kollegoiden mielestä on vahva prioriteetti. Mm, te myös näette tekstistäni, että minä olen laatinut budjetin Interregille. Komissio ehdotti vähentämistä. Minä pidin kiinni alkuperäisestä luvuista on myös tukiohjelma uudistuksille, josta keskusteltiin hyvinkin kiivaasti. Täällä kollegat tietänevät, että komission ehdotuksessa ehdotetaan tukea tulevalle MKRlle, jotta voitaisiin jossain mielessä rahoittaa uutta työrahoitusvälinettä. Mielestäni tänä päivänä nämä kaksi rahastoa, jotka ehdot, käyttävät äh, rahaa tälle uudelle työvälineelle, ne pitäisi ehkä käyttää paremmin muualla kohesioon yleensä ja myös Interregille ja eurooppalaiselle sosiaalirahastolle. Jälleen kerran tässä on kyse asiasta, jonka heitän kollegoille pohdittavaksi. Aihe on keskustelun arvoinen, mitä suurimmassa määrin minulla on omat ajatukseni, mutta haluaisin kuulla myös teidän mielipiteenne. Ja hyvä puheenjohtaja, Euroopan solidaarisuusrahasto parlamentin päätöksen mukaisesti maaliskuulta. Minä ehdotan, että nostetaan kattoa 16 miljoonasta yhteen miljardiin, mutta tästäkin haluaisin kuulla kollegoja. Sehän oli parlamentin kanta maaliskuussa tältä vuodelta, kuten sanoitte, puheenjohtaja. On aika paljon painetta kohdistunut meihin ja sen takia 10. syyskuuta oli, määrä, oli määräpäivä. With the shadow... Kiitos, kiitos oikein paljon. Ja saisinko nyt apua varjoesittelijöiden kanssa, kun minulla on aika vähän tietoa? Kuka puhuu EPP-ryhmän nimissä? Edustaja Van Niin, auttaisin ja vastaisin kysymyksenne. Sanoisin, että Mark Gelot, ranskalainen kollegamme, on meidän varjomme. Ja olen hyvin iloinen, että hän ei tuonut ranskankielistä puhetta tänne. minulta ei ranska niin suju, mutta esittäisin muutaman kannan. Olemme hyvin tyytyväisiä valmistelijan, koska jos joku on hyvin lähellä realiteetteja ymmärtää, mikä on välttämätöntä, niin se on edustaja Voon, koska hän on jo vuosia ollut budjettivaliokunnassa ja hänen sydämensä on täällä alukehitysvaliokunnassa, joten hän on todella mies paikallaan. Ja jos katsotaan tarkkaan tätä tekstiä, niin hän on ottanut mukaan kaiken, erityisesti sen, mikä on ollut parlamentin kanta 1,3 ja luvut, joiden pitäisi mennä tämän yli, joten hänellä on tämä välttämätön lähestymistapa. Ja hän lisäksi painottaa sitä, miten tärkeää on olla erottelematta. Sanottaisinko perinteinen politiikka ja uudistukset. Kyse ei ole vanhentuneesta perinteistä politiikasta, vaan koesiopolitiikasta, jolla saadaan tuloksia aikaiseksi. Ja tämän tarvitaan jotain sopeutuksia, joten tämä on oikea lähestymistapa. Tällaiset linjat ovat välttämättömiä. Myös se, että keskustelua on käyty ja keskusteltu seitsemännestä kohesioraportista yleisinä kommentteina ja lukuina nähtiin politiikkamme toimet viherryttämisessä älykkäässä Euroopassa, joka luo kasvua ja työpaikkoja. Hän tukee tässä lausunnossa keskeisintä viestiä ja vastustaa tiukkoja leikkauksia. Leikkaukset on erityisesti on jo mainittu. Joten tässä yleisesti kommentit ja tänään keskustellaan keskusteltiin Interreg-mietinnön ensimmäisestä luonnoksesta ja nähtiin, että oli välttämätöntä tukea varoja Interregin osalta, joten hyvä perusta ja edustaja Seron tekee parhaansa ja varmasti esittää myös muutaman tarkistuksen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. SR-ryhmän edustaja ei ole. Entä ALDE-ryhmän nimissä? Edustaja Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin ensin kiittää raportoja Vuonia jälleen kerran todellakin hyvästä työstä valiokuntamme budjettinäkemysten laadinnassa. Olen itse raportoijan kanssa täysin samoilla linjoilla, varsinkin lausunnon kohdista 7 ja 8. Interreg-ohjelmista ei todellakaan tulisi leikata. Toimiva ratkaisu voisi hyvinkin olla, niin kuin raportoija ehdottaa, että kohdistettaisiin uudelleen rakenneuudistusten <clears throat> välineet, välineet sinne alle kootut varat. Kaiken kaikkiaan kannatan varojen kohdistamista YK 2030 agendan mukaisesti kestävään kasvuun ja työllisyyteen. Tässä mielessä lisäpanokset Euroopan sosiaalirahasto Plus-ohjelmaan ja ilmastotoimeen ovat juuri oikean suuntaisia. Näin lyhykäisyydessään tämä tässä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Rob. Kiitos oikein paljon. Edustaja Ropetelän puheenvuoro. Ačiū gerbama pirmininkė. E, iš tikrųjų, aš irgi prisidedu. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Hänhän esitti tarpeellisia ehdotuksia, joita myös tilastotiedot ja prosenttiosuudet tukevat. Jos nämä ehdotukset toteutettaisiin, niin sitten saisimme kyllä aikaiseksi oikein hyvän loppuasiakirjan ja voisimme toivoa saavamme aikaiseksi kohesiopolitiikassa huiman harppauksen eteenpäin. Haluaisin vielä esittää muutamia lisää ajatuksia. Komissiokin on paikalla, joten toivoisin myös komission kommentoivan näitä ajatuksia. Liettua ja käsittääkseni monet muutkin maat ovat tehneet vuonna 2016 päätöksen. Päätöksellä aiottiin muuttaa politiikkaa niin, että kyse ei ole enää yhdestä alueesta, vaan toteutetaan sellaista politiikkaa, joka mm, maassa toteutuu eri alueilla – Komissio sitten tuki tätä päätöstä ja vuonna 2018, kun uusi aluejako astui voimaan, niin ne ehdotukset, joita oli tehty, pohjautuivat aiemmalle vanhalle aluerakenteelle, joka ei enää olekaan voimassa. Näin ollen aion tehdä ehdotuksen, joka liittyy nimenomaan tähän uuteen jakoon. Esimerkiksi NATS 2 alueet, jotka olivat olemassa vuonna 2016, ja ne olisi pitänyt ottaa huomioon tässä tilanteessa, koska jos kaikki toimet tehdään valtion tasolla yhtenä alueella, niin niillä ei välttämättä ole sitten niitä vaikutuksia, joihin niillä pyritään ja erot alueiden välillä vain kasvaisivat. Toivon, että löydetään riittävää joustavuutta niin, että nämäkin alueet huomioidaan ja nämä jäsenvaltioiden tekemät päätökset huomioidaan. Kyse on nimenomaan näistä NATS 2-alueista uusina alueina. Kun kyse on kohesiosta, niin tuen tätä tehtyä ehdotusta verkkojen Euroopan osalta. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Van Miltenburg, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, hän lyhyesti. Minä puhun myös Alden edustajana, kun ajatellaan MFF-keskustelua, niin pidän ikävänä sitä, että halutaan leikata kohesiorahastosta. Komissiossa puhutaan realismista, mutta Euroopan parlamentinkaan ei pitäisi aina pitää kiinni menneisyydestä, vaan huolehtia myös siitä, että monivuotiset rahoituskehykset sopeutuvat nykyajan haasteisiin. Ja haasteet ovat kyllä ihan toisenlaisia kuin 70 vuotta sitten, joten meidän täytyy kyllä jotenkin myös hyväksyä, että asiat muuttuvat. Ja ehkä pitää olla tyytyväinen myös siihen, että jostain voidaan ehkä leikata. Kohesio rahastossa ajatellaan Puolaa ja Unkaria vaikka. Molemmat maat ovat edistyneet hienosti ja ehkä voidaan ajatella, että kohesio rahaston varoja leikataan, että voidaan ajatella – laajentamista verkkojen Eurooppa-välineeseen. Mutta jos ajatellaan kohtaa kahdeksan tässä tekstissä, niin näyttäisi siltä, että ei haluta tukea, näin SEDssä sanotaan, mitään rakenteellisia uudistuksia, mutta pitää kai ajatella, että uudistuksia tehdään ensin, jotta voidaan sitten tehdä sellaisia investointeja, joista saadaan myös – kunnollista tuottoa. Eli muuten pitäisin tätä vähän menetettynä mahdollisuutena. Meidän pitää keskittyä rakenneuudistukseen, jotka ovat tärkeitä omassa ryhmässäni myös. Myös Alden asiakirjassa, jossa pohditaan politiikan tulevaisuutta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Edustaja Olbrich, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja Haluaisin esittää muutaman lisäkommentin. Oikeastaan kaikki muu onkin jo sanottu tästä aiheesta, mutta kun ajatellaan budjettivaliokunnan tekemää ehdotusta ja sen suhdetta regivaliokuntaan ja muihin valiokuntiin, aivan niin kuin edustaja Von sanoi, parlamentin päätös maaliskuulta oli 1,3. Tämän me säilytämme parlamentin ehdotuksena. Ei se helppoa ole, koska jotkut valiokunnat haluaisivat mennä ylöspäin enemmänkin vielä. Parlamentti ei voi vaatia enempää, koska jäsenvaltiot eivät koskaan suostuisi keskustelemaan, koska tämä 1,3kin on jo heille ongelma. Meidän tulee toimia johdonmukaisesti. 1,3 on siis näin ollen rajana. Ja toiseksi parlamentti äänesti siitä, että kohesiopolitiikka säilytetään sillä tasolla, joka se on vuonna 2018 nimellisesti. Ja tämä on siis parlamentin kanta. Enemmistö parlamentissa on sitä kantaa puoltanut, niin miten tämä sitten muutetaan numeroiksi? Edustaja Vaughan esitti budjettivaliokunnasta alustavan äh, taulukon, jossa on mukana numerot. Eli mitä äh, se tarkoittaisi, jos tilanne pidetään ennallaan tämänpäiväisenä? Budjettivaliokunta ei kuitenkaan voi äh, ikään kuin korvata regivaliokuntaa silloin, kun keskustellaan numeroista. Budjettivaliokunta ei voi käsitellä sitä, mikä rahasto nyt oli sitten suurempi ja mikä pienempi, vaan me odotamme, että regivaliokunnan valmistelija sitten sanoo, että regivaliokunta katsoo, että olisi parasta toimia niissä puitteissa, mistä on jo päätetty. Kyse on siis poliittisesta kysymyksestä, mikä on suhde aluekehitysrahaston ja toisaalta koisiorahaston välillä ja ESF plussan välillä. Budjettivaliokunta ei tätä halua päättää, koska jos tässä mennään yksityiskohtiin, niin sitten budjetissa päätetään maataloudessa, maataloudesta, horisontista ja kaikesta. Ei, vaan kyse on siitä, että pidämme kiinni tästä 1,3. Siinä määritellään äh, varainkäytön taso. Tämä on hyvin tärkeää pitää mielessä, kun keskustelemme tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Haluaisimme, että mietinnöstä äänestettäisiin lokakuussa budjettivaliokunnassa ja sitten marraskuussa täysistunnossa. Kyse on siis parlamentin poliittisesta kannasta ja sitten odottelemme neuvoston kannanottoa ja se onkin vielä avoin kysymys. Eli milloin neuvosto löytää tässä yhteisen kannan? Meidän kantamme on se, että me olemme valmiina marraskuuta silmällä pitäen. E, edustaja Voonin kanta ei ole tässä yleinen kanta, vaan kyse on aivan konkreettisesta ehdotuksesta ja sitä osuudesta, josta nyt on kyse. Kiitos. Mr. Albrecht. Kiitos oikein paljon edustaja Olbricht. Toin edustaja Vuonia, joka kommentoi sitä, että on tärkeää, että meillä on oma valmistelijamme vastuussa. Mutta kiitos näistä tiedoista. Tiedättekö, onko lokakuun ykkösessä vai kakkosessa kyse? No, lokakuun ensimmäisessä ilmeisesti, mutta pyydän pitämään mielessä, että neuvoston pitäisi myös tehdä Brexit-päätöksensä lokakuussa ja kaikki asiat liittyvät tietenkin toisiinsa, mutta joka tapauksessa parlamentti on päättänyt, että me ehdotamme meidän ehdotuksemme marraskuussa ja sitten voidaan keskustella neuvoston kanssa siitä, mitä halutaan leikata. Kiitos, kiitos oikein paljon tästä lisäselvyydestä sitten komission edustajan Kilen. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää erittäin loistavasti tehdystä työstä. Tämä on keskeistä, jos me haluamme saada tuloksia neuvotteluista ja haluamme päästä sopuun keskeisistä asioista monivuotisessa rahoituskehyksessä ensi keväänä kirjan myös ylös ehdotukset kohesiopolitiikasta kokonaisuudessaan komissio ja parlamentti tekevät työtä vähän eri lähtökohdista. Ja, mutta keskusteluissa keskusteluja käydään muuallakin, mutta haluan korostaa sitä, että komissio on ehdottanut ottanut tasapainotettua lähestymistapaa. jossa on otettu huomioon kaikki EUn poliittiset prioriteetit, myös erityiskeskus. Erityiskysymykset, joista edustaja Rope puhuu, myös alueellinen ulottuvuus on erittäin tärkeä kohesiopolitiikka. On tärkeää myös painottaa kahta erilaista elementtiä, jotka tulee ottaa huomioon. Alueellinen ulottuvuus suhteessa kun tehdään laskelmia varojen makamisesta ja meidän täytyy ottaa myös todellinen ohjelmointi ja ohjelmien toteuttaminen, mitä tulee ohjelmien organisoimiseen. Joustavuus on merkittävä jäsenvaltioissa eri alueilla sitten, kun ajatellaan ohjelmien rakenteita. Aiemmin oli yleinen lähestymistapa käytännössä vallalla se tarkoitti sitä N plus 1. Ja tulevalle ajanjaksolle me, me olemme vähän viivästyttäneet lähtö, ö, lähtemisajan kohtaa. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että ohjelma täytyy organisoida sitä, että meidän pitää laskea myös, miten nämä avustukset on suunniteltu maksettaviksi. Meidän täytyy ajatella myös, millä perusteella nämä summat on määritelty tilastotietoja pitää olla saatavilla. Ne ovat saatavilla vain silloin, kun alueet ovat olleet paikallaan riittävän kauan, jotta tilastotietoja on voitu tehdä ja laskea. Eli täytyy ottaa huomioon, että jäsenvaltioon on syntynyt uusia, valtio, uusia alueita jotka eivät anna historiallisessa mielessä riittävästi tilastotietoa päivämäärälle, joka olisi ollut tarpeellinen. Sen takia me pyydämme jäsenvaltioita toimittamaan meille myös tietoja äh, historiallisessa mielessä uusille kategorioille, joita on sitten perustettu ja luotu. Ja perusta komission ehdotukselle toukokuulta oli se, että kun meillä olisi tilastot käytettävissä – kun komissio laati ehdotukset. Meillä on tilastotietoja käytämme niitä hyväksemme. Meidän täytyy tehdä siis ero kahden asian verillä, allokaatioiden ja ohjelmoinnin välillä, kun tehdään ohjelmia alueille ja niillä myödytään varoja. Sen mukaan minä olen ottanut huomioon joitakin elementtejä tässä lausuntoluonnoksessa, kun lähdetään vähentämään rahoitusta kohesiorahastolle. Ja kuten eräs puhuja tässä sanoi tai viittasi asiaan, siihen tosiasiaan, että komissio on ehdottanut, että sillä ei olisi, mitä sanoisin, te- keinotekoinen art, inflaatio kohesiorahastossa, niin kuin on käynyt aiemmin kahdella ajanjaksolla. Kohesiorahasto oli vähintäänkin yksi kolmasosa jäsenvaltioiden osuudesta, joilla olisi ollut intressiä saada vähimmäissummat perusinfrastruktuuriin ja liikenneinfrastruktuuriin. Sen me olemme pyrkineet säilyttämään tällä hetkellä 15 eh, vuoden jäsenyyden jälkeen noin keskimäärin. Mikä tämä lähestymistapa ei enää ole välttämätön eh, näissä allokaatiomenetelmissä näin me olemme ottaneet suoraan käyttöön menetelmän, joka mun kohesiorahastossa ollut käytännössä tässä osassa ja sen jälkeen jäsenvaltio antaa varoja säännösten mukaisesti. Tämä on tulosta tästä olemassa olevasta varojen myöntämiskäytännöstä ilman, että jouduttaisiin aina turvautumaan minimi määr, minimisummiin. Viimeiseksi, kun puhutaan yhteisrahoituksista, haluan vain toistaa sen, mitä jo sanoin aika aiemmassa keskustelussa Interregistä. Mitä korkeampi yhteisrahoitus on EU:ssa, sitä alhaisempi investointipaketti on, yleinen investointipaketti. Tämä on ihan yksinkertaista laskumenetelmää mitä enemmän pyydetään EUlta, sitä enemmän pyydetään alueellisella tasolla. Yleisbudjetti on silloin pienentynyt. Ja kuten sanoin, tässä on kyse elementeistä, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä, kun lähdetään laatimaan heikentynyt yhteisrahoitus verrattuna edelliseen ajanjaksoon. Would you like to conclude? Kiitos edustaja Vuon. Haluaisitko käyttää loppupuheenvuoron? Kiitos. Kiittäisin kollegoita osallistumisesta keskusteluun. Yleisesti taisi olla tukea tälle lausunnolle. Kiitos ystävällistä sanoista. Edustaja Rope taisi myös tukea laajalti, mutta joitain lisäehdotuksia oli varmasti tarkistuksia on luvassa tähän lausuntoon perustuen hänen kommenteinsa En ole ihan varma, liittyvätkö ne budjettiin vai yleisten säännösten asetukseen enemmän nähdään sitten. Ja sitten edustaja Van Miltenborg esitti joitain jäsenvaltioiden osuuksia. Komissio viittasi siihen myös. En tiedä, haluammeko oikein valiokuntana lähteä keskustelemaan siitä, minkälainen osuus yksittäisillä jäsenvaltioilla olisi, joten pitäisi ehkä vältellä tätä keskustelua tässä. Ja kuten puheenvuorossani sanoin, rakenneuudistusohjelmasta varmasti keskustellaan. Tämä on varmasti Familtenburin mukava kuulla, joten nämä ajatukset varmasti tulevat tekstiin ja häneltä tulee tarkistuksia. Tämän tiesimme jo varmasti aluksi. Yhdessä meidän on laadittava tämä teksti. Janin kanssa olen lopuksi samaa mieltä siitä, että päätöksiä on tehtävä. Jotkut ovat rajoitukseen liittyviä, rahaan liittyviä, toiset poliittisempia kehitysrahaston ja kohesiorahaston tulevaisuuksista. Meidän on annettava budjettivaliokunnalle käsityksemme siitä, mikä meidän kantamme on ja rikenneuudistusohjelmaan viitattiin. Ovatko kollegat tyytyväisiä siihen, mitä minä ehdotin vai haluavatko he jotain muuta? Mutta ennen kuin tarkistuksia tehdään, totta kai olen valmis, kuten aina, keskustelemaan kollegoiden kanssa mahdollisista muutoksista. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin siitä, että määräaika tarkistuksille on puolilta päivin. Um, the next item of our... 10. päivä syyskuuta. Nyt siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Ensimmäinen keskustelu valmistelu aiheena Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Valmistelija edustaja Kotsolino. Aluekehitysrahasto ja kohesiorahastoehdotukset saatiin 29. toukokuuta ja komissio teki esityksen 20. päivä kesäkuuta valiokunnassamme. Ja näin laada säädäntötyömme Euroopan parlamentissa alkoi. Edustaja Kotsolin on nimetty esittelijäksi ja regi vastuuvaliokunta tässä kysymyksessä ja esittelijä on jo järjestänyt monia valmistelevia kokouksia. Kiitokset siitä edustaja Kotsoliino ja nyt kuulemme esittelijän alustavat kannat tästä aiheesta ja tekstiluonnos esitellään 8-9 lokakuuta järjestettävässä kokouksessa. Edustaja Kotsolinna, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Si, grazie. Mm. Kiitos. Tämä keskustelu liittyy luonnollisesti siihen keskusteluun, jota me käymme toistuvastikin tulevien vuosien budjetista. Tällainen yhteys siis keskusteluissa on. Meillä on varsin kunnianhimoinen aikataulu edessämme. Tästä työstä täytyy saada tuloksia aikaiseksi jo marraskuussa. Tämä vaatii kyllä todella tiukan aikataulun noudattamista tulevina viikkoina ja kuukausina. On toimittava niin, että näin nopeasti päästään eteenpäin. Se on tarpeen, jotta tuleva parlamentti sitten voi käynnistää kohesiopolitiikan Euroopan tasolla – emmekä halua vaarantaa tekemämme työn laatua näillä poliittisilla pohdinnoilla. Ensimmäistä kertaa artiklassa, äh, tai säädöksessä on vähän artikloja. Tarkoitus on yksinkertaistaa järjestelmää ja saada aikaiseksi joustavuutta jäsenvaltioille. On myös teema kohtaista keskittymistä – sekä indikaattoreita tulosten mittaamiseen. Kyse on aluekehitysrahastojen rahaston ohjelmoinnista. Kun nyt näihin artikloihin perehtyy, niin tällaiset johtopäätökset voi tehdä vähän artikloja, yksinkertaistamista, keskittymistä äh, keskeisiin teemoihin. Tämä on varmasti myönteinen seikka, mutta tämä vaatii meiltäkin aivan erityistä työtä, kun kyse on yksittäisistä artikloista. En nyt mene mm, välttämättä vielä aivan varsinaisiin sisältökysymyksiin. Me olemme jo järjestäneet alustavia kokouksia kollegoiden ja komission edustajan, edustajien kanssa ja yritän nostaa esille nyt keskeisiä seikkoja. Kun lähdemme liikkeelle ehdotuksen artiklasta 2, ja siinä todetaan, että viisi makroaluetta ja toiminta-alat, niin tässäkin näemme jo yksinkertaistamista verrattuna aiempaan tilanteeseen. Niitähän oli aiemmin 11 näitä mm, mm, alueita. Ja toiminta-alojakin oli enemmän. No sitten artikla 3. Siinä kyse on joustavuudesta jäsenvaltioiden tasolla. Tässä on todellakin kansallista keskittymistä. Nyt ei alueellisesti enää käytetä BKT-lukuja niin kuin aiemmin, vaan halutaan kansallisesti suosia keskittämistä ja käytetään sitten lukuja tämän mukaisesti, joka kuitenkin voi aiheuttaa ongelman ja tästä on syytä keskustella. Näin me emme näe yksittäisten jäsenvaltioiden välisiä eroja, emmekä myöskään jäsenvaltioiden sisällä olevien alueiden välisiä eroja. Tämä liittyy siis artiklaan kolme. No sitten artikla neljä. Siinä kyse on teknisestä avusta. Sellaisena kuin se tässä määritellään. uskon, että tästäkin tulisi keskustella ja pohtia sitä, miten niiden kokemusten pohjalta, joita olemme saaneet tältä ohjelmakaudelta, ja julkista hallintoa on voitu vahvistaa ja niitä välineitä, joilla kohesiopolitiikkaa toteutetaan, niin miten tekninen apu voisi vielä edistää näiden kokemusten hyödyntämistä. Esimerkiksi Italiassa on toteutettu hankkeita hallinnon tehostamiseksi, vahvistamiseksi ja on nähty myös ohjelmissa laadullista parantumista tätä kautta. Eli tätä ulottuvuutta teknisessä avussa tulisi vielä parantaa ja vahvistaa. Artikla 6. Siinä kyse on kaikista niistä aloista, jotka jäävät tämän äh, ehdotuksen ulkopuolelle. Niistäkin keskustellaan. On tiettyjä aloja, joista keskustelut ovat käynnissä. Mitä aloja voitaisiin ottaa mukaan rahoitukseen? Entäpä sitten jäte huolto, jätteiden kierrätys, kestävän kehityksen vaatimukset. Eli tässä täytyy vielä täsmennyksiä te- tehdä, mitä aloja halutaan painottaa. Ja sitten artikla 7 ja tulosindikaattorit. Tässä tarvitaan hieman lisäpohdintaa, miten näitä aiheita voitaisiin vielä syventää. Ne ovat kuitenkin oleellisia kysymyksiä, jotta voimme arvioida paremmin niitä vaikutuksia, joita kohesiopolitiikalla on eri alueilla. Tässä yhteenvedonomaisesti katsaus näihin artikloihin. En halunnut liian, liian mm, kattavasti vielä tai yksityiskohtaisesti käsitellä näitä artikloja. Niitä on toki vähän, mutta ne vaativat vielä syvällisiäkin pohdintoja. Tässä yleisasetuksessa, kun kyse on alueista, niin mehän olemme jo keskustelleet siitä, että tässä on tämä avoin kohta ja tarvitaan vielä lisää pohdintaa sen täyttämiseksi. No sitten hieman yleisluontoisempia kommentteja, niitä minulla olisi kaksi. Mitä meidän on keskenämme vielä puitava. Alueellista ulottuvuutta tulisi vahvistaa. Tästä seikasta on vielä puhuttava lisää. Kyse on kuitenkin oleellisesta seikasta, kun ajattelemme kansalaisia. Alueellinen ulottuvuus on aivan oleellinen. Miten voimme vahvistaa myös yksinkertaistamisen kautta tämän komission ehdotuksen pohjalta. Miten voimme vahvistaa nimenomaan tätä alueellista luonnetta? kohesiopolitiikassa urbaani ulottuvuus on täysin huomioitu, mutta nyt me puhumme suurista keskittymistä ja pääkaupunkialueista sekä keskisuurista ja suurista keskuksista tarvitaan vielä lisäpohdintoja äh, sitä, miten voimme vahvistaa kaikkia urbaaneita alueita. Eli tässä on kyllä yhteys äh, sosiaalirahaston, äh, aluekehitysrahaston välillä. Miten voimme rakentaa sellaista tukea, joka paremmin huomioisi nämä kytkenet ja yhteydet? Ja sitten toiseksi, ja yleiskommentti sekin, joka liittyy tähän yleisasetukseen, jolla on valtava vaikutus aluekehitysrahastoon. Mehän puhumme isosta osuudesta. Kyse on yhteisrahoitusosuudesta ja vakaussopimuksesta, kasvusopimuksesta. Eli tätäkin tematiikkaa on käsiteltävä yhdessä me haluamme konkretiaa näille ohjelmille. Toisaalta me ehdotamme sitä, että yhteisrahoitusta tulisi vahvistaa, jotta jäsenvaltiot kantaisivat ja alueet kantaisivat paremmin vastuunsa näistä hankkeista. Mutta vakaussopimuksen velvoitteet, ja tämänhän me olemme nähneet viime vuosien aikana, esimerkiksi Kreikan yhteydessä on käyty lukuisia keskusteluja niistä ongelmista, joita meillä on, jotka liittyvät tämän ohjelman päivittämiseen. Eli kyse ei ole siitä, että vastuusta joustetaan tai löysetään, vaan kyse on päivityksistä. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita meidän tulee keskenämme vielä pohtia. Ohjelmahan on varsin kunnianhimoinen. Me 10. lokakuuta mennessä esitämme oman luonnoksemme. Silloin voidaan tarkistuksia tehdä ja sitten marraskuussa yritämme saada valiokuntakäsittelyn päätökseen. Eli nyt edessämme on kahden kuukauden intensiivinen työrupeama. Me olemme tehneet jo työtä tämän aiheen parissa ja toivon, että tässä valiokunnassa – löytyvät sellaiset edellytykset, että todella voimme tehdä yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan kaikki kollegat, kaikki poliittiset voimat ovat mukana tässä yhteistyössä ja luonnollisesti myös komissio huomioidaan, joka on käynnistänyt tämän työn näinä päivinä. Thank you very much. Now I'll give the floor to the shop. Kiitos oikein paljon nyt Varjo esittelijät. Edustaja Valkaisen Siso, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora Kiitos paljon puheenjohtaja. Kun me lähdemme peru tästä korkeasta tasosta, korkeatasoisesta tekstistä, mehän olimme sitä mieltä, että tämä ehdotus, joka tulee meille komissiolta, on aika myönteinen, mutta niin kuin yleensä kaikessa on ihan varmaa, on joitakin kohtia, joita voisimme työstää vieläkin lisää tulevien viikkojen aikana ja tarkoituksena antaa lisää ainoa tälle nykytekstille. Me voisimme ehdottaa, ja minä olen sen sanonut jo esittelijälle yksityiskohtaisesti artikloista 2 ja 3, jossa puhutaan mm. erityistavoitteista ja kun halutaan keskittää teemoja olisi hyvä yrittää saada tasapaino, joka antaisi nimenomaan viranomaisille paikallisella ja alueellisella tasolla enemmän joustovaraa kun hallinnoivat näitä rahastoja. Ja tietysti, tietysti meidän pitäisi pohtia myös, mikä olisi ihanteellinen käyttö, kun puhumme kansantulosta ja sen mahdollisimman hyvästä käytöstä artiklassa kolme Toisaalta kun puhutaan yleistavoitteista, kun puhumme välttämättömyyksistä, on ongelmakenttiä, jotka monilla alueilla ovat, ovat todella tärkeitä. Puhun nimenomaan väestön vanhenemisesta esimerkiksi tai väestökadosta, niin sanotusta väestökadosta joiltakin, joillakin maaseutualueilla ja tai aloilla, joille pääsy on vaikea kulkuista. Tässä parlamentissa voisimme todella antaa paremman vastauksen näille haasteille, joihin tämän päivän Eurooppa törmää. Ja sen takia on tärkeää myös sisällyttää ne tähän tekstiin hyvät eri, nimenomaan nämä erityistavoitteet – ja miten ne tullaan organisoimaan. Toisaalta taas en usko, että kaikki poissulkevat kriteerit, jotka liittyvät artiklaan 6, 6 ovat soveliaita. Nimenomaan jos puhumme toiminnasta, joka on, pukkunut, kyse jäte, politiikasta ja teidän käsittelystä. Totta kai meidän pitäisi saada parempi kiertotalousmalli, joka olisi myös kestävällä pohjalla. Ja vielä lopuksi, hyvä puheenjohtaja, minä olen sitä mieltä, olisi hyvä sisällyttää lisää toimintaa aloitteeseen eurooppalainen urbaani Eurooppa. Ja kun puhutaan myös varoista, jotka on suunnattu kestävään urbaanin kehitykseen. Kiitos paljon. Thank you very much, Mr. Fito. You have the floor. Grazie, presidente. Grazie al collega Kiitos kollega Kotsolinolle. Kyseessähän nyt on ensimmäinen näkemysten vaihtokerta, joten olisi, tai on, on hyvä, että saamme tietoa tästä yleisestä suunnitelmasta, aikataulutuksesta. Me olemme käsitelleet yksinkertaistamispyrkimyksiä ja otamme huomioon ne kokemukset, joita on saatu jo aikaisemmin. Tehtävänämmehän on näiden vähenevien resurssien olosuhteissa lisätä tehokkuutta ja toimia niin, että nämä toimenpiteet todella vaikuttavat. Asiassa tietenkin on erilaisia intressejä esittäisin kaksi huomiota tässä vaiheessa liittyen siihen, mitä kollega Kotsolino totesi. Ensinnäkin hallinnollinen yksinkertaistaminen. Tätä seikkaa on työstettävä. Tämä on hyödyllinen lähtökohta, mutta täytyy huomioida myös tiettyjä korjaavia seikkoja. Kun kyse on jokaisesta ohjelmasta ja rahastosta, ja hallinnollisesti vastuullisesta tahosta. Siinä kyse on sitten tilintarkistuksesta, monenmoisesta, eli miten todella päästään yksinkertaistamisen suuntaan, joka toteutuisi hieman laajemminkin vielä. Ja voitaisiin ottaa käyttöön myös uutta teknologiaa. Varanahan on se, että usein vaaditaan vuosia ennen kuin tällaiset hankkeet toteutuvat, vaikkakin ohjelmakausi sitten ehti jo päättyäkin ennen kuin tehokkuuden paranneminen havaitaan. Tässä ei kuitenkaan voida toimia takautuvasti. Muutoin tässä syntyy ristiriita vakaussopimuksen kanssa. Eli kansallinen rahoitusosuus luonnollisesti on otettava käsittelyyn ja kyse on resurssien käytöstä ja sille asetettavista rajoista. Vaarana on myös se, että ohjelmoinnin uskottavuus kärsii. Joskus on käytettävissä varoja ja sitten tämän mekanismin taustalla tavallaan piilee se, että onkin jonkinlaisia tehottomuustekijöitä, joita hieman piilotellaan. Tämä on kuitenkin keskeinen seikka. En nyt lähde luettelemaan muita seikkoja. Varmasti meillä on muita mahdollisuuksia niistä puhua vielä, mutta se viesti, jonka tässä yhteydessä lähetämme eteenpäin, on se, että tämä aika on käytettävä hyödyksi oikein hyvin ja on tehtävä mahdollisimman laaja yhteenveto tilanteesta. Tämän valiokunnan on valvottava sitä, että uskottavuus säilyy ja on toimittava myönteisessä roolissa kohesiopolitiikan tulevaisuuden varmistamiseksi. Kiitos. Very much. Kiitos paljon. Olen itse seuraava varjoesittelijä ryhmän nimissä, joten haluaisin jakaa alustavat ajatukseni tästä mietinnöstä. Ensin haluaisin todeta, että asetus, ehdotus, asetusehdotus rahastolle ja kohesiorahastolle on lyhyempi ja yksinkertaisempi. Ja näin saadaan säännöt, jotka kattavat molemmat rahastot, ja siksi pitäisin tervetulleena komission pyrkimystä yksinkertaistaa sääntöjä kaudelle 2021-2027. Haluaisin myös painottaa vielä kerran sitä, että on hyvin tärkeää kattaa koko alueet. Meillä on vakaa EAKRn budjetti plus yksi prosentti mutta samalla kohesiorahastossa on miinus 46 prosenttia. Otetaan huomioon, miten korkea vaikutus näillä rahastoilla on. On ikävä, että tällaisia leikkauksia tapahtuu. On otettava huomioon lisää joustavuus, joka syntyy viiden poliittisen tavoitteen, uuden poliittisen tavoitteen osalta. Nämä vastaavat aikaisempaa 11 alakohtaista tavoitetta kautta. Lisäksi yksinkertaistetaan tapa, jolla voidaan valita EAKRn ja koesiorahaston rahoittamat hankkeet. Tarkkaan pitäisi pohtia keskitettympää allokointia, kun puhutaan alakohtaisesta keskittämisestä enemmän kansallisella tasolla kuin natskauksia alueellisella tasolla. Tämä on merkittävä muutos verrattuna nykykauteen. Lisäksi haluaisin pitää hyvänä sitä, että keskitetään lisä 6 prosenttia kestävän kaupunkikehitykseen aluekehitysrahastovaroja kansallisella tasolla. Tämä tuki, joka annetaan kaupunkialoitteelle ja jatkuva tuki syrjäisimmille alueille, on tärkeää. Nämä alueet kohtaavat erityisongelmia vaatimuksia. Ja sitten viiden prosentin siirtäminen uusiin välineiseen, uuteen Invest EU-hankkeeseen ja muihin ohjelmiin, joita komissio hallinnoi, voisi parantaa täydentävyyttä synergiaa aluekehitysrahaston, kohesiorahaston ja muiden eu välineiden kesken. Mutta meidän on taattava alueellinen ulottuvuus näissä investoinneissa – ja se, että otetaan huomioon kansalliset prioriteetit ja edut. Lopuksi haluaisin myös painottaa sitä, että indikaattorit ovat paremmin määriteltyjä ja niissä pyritään keskittymään tuloksiin paremmin kuin nykyohjelmointikaudella. Tämä varmasti mahdollistaa paremman mahdollisuuden arvioida vaikutusta. Olen valmis tekemään näistä yhteistyötä esittelijän kanssa ja odotan lausuntoa tai tekstiluonnosta ja teen sitten tarkistuksia. Tässä oli minun puheenvuoroni ja nyt seuraava Marjo esittelee edustaja Michelle. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja esittelijä. Haluan puhua lyhyesti, kun ensimmäistä kertaa – käymme tätä keskustelua tänään. Haluaisin kiinnittää huomion keskeisimpiin ongelmiin. Me tuemme myös sitä ajatusta, että tarvittaisiin yksinkertaisempaa ja joustavampaa toteutusta. Täällä valiokunnassa olimme aina samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä tavoite ja monet alue- ja paikallistason toimijat ovat pitäneet tätä tärkeänä, mutta yhä edelleen näemme suuren ongelman – siinä, mitä keskitetään, mitä hajautetaan. En voi ymmärtää, miksi prioriteetit sovitaan komission ja kansallisen hallituksen kesken, että näin vahvistetusti toimitaan. Tämä oikeastaan kyllä jo rikkoo sitä, että otettaisiin huomioon alue- ja paikallistoimijat, erityisesti alue- ja paikallistaso. Oikeastaanhan halusimme toisenlaiseen suuntaan kulkea alue- ja paikallistason vahvistamisen suuntaan. Ja jos nyt jälleen lähdetään sille tielle, että kansalliset hallitukset pääsevät tässä sanansa sanomaan, niin minusta tuntuu, että tämä haittaa asiaa enemmän. Ajattelen myös sitä, miten tarkkaan tunnetaan eri ongelmat EUn alueella. Toiseksi, alueellinen keskittäminen. Ennen kaikkea, että keskitytään kolmeen kategoriaan ja taloudellisiin kysymyksiin kansallisella tasolla. Tämä on hankalaa siksi, että siirtymäalueet ja köyhemmät alueet rikkaimmissa jäsenvaltioissa voisi saada ainoastaan 15 prosenttia prosenttia näissä tavoitteissa 3-5 paremmin verkostuva kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa. Eli näitä vähennettäisiin niin sanoakseni. Ajattelen tässä myös omaa aluettani Berliin ja integroitu kaupunkikehityskysymys, joka otettiin esiin, ja kaupunkiulottuvuus, jota halusimme oikeastaan vahvistaa täällä valiokunnassa. Se on nyt uhattuna tässä ehdotuksessa. Ja vielä ehkä viisi tavoitetta. No mahdollisesti voisin tukea sitä ajatusta, jos halutaan päästä suurempaan joustoon, mutta nykymuotoilussaan, kun puhutaan poliittisesta tavoitteesta neljä, sosiaalinen Eurooppa. Ja siinä on alakohtana esimerkiksi sosiaalinen osallistaminen – ja kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen, samoin kuin se, että tuetaan kestävää, hyvälaatuista työllisyyttä. Tämä jää nyt liiaksi syrjään, näin emme voi tätä hyväksyä. Lisäksi puhuttiin ilmastotavoitteista. Tässä on vielä vähän epäselvää tämä teksti Minusta tuntuu, että lisäselvyyttä tarvitaan. Nykyasetuksessa tavoitteena on taloudellinen, alueellinen koheesio. Se on mainittu siellä sääntelyosiossa nykytekstissä, uudessa tekstissä ei ollenkaan. Vaikka tämä kattoasetus sen mainitsisi, niin olisi hyvä, että tämä tärkeä tehtävä esitettäisiin myös tässä tekstissä. Samoin kuin esittelijä on jo sanonut, meilläkin olisi – kysymyksiä, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin, jotka on jätetty tukikelpoisuuslistan ulkopuolelle. Investoinnit asuntorakentamiseen esimerkiksi jäävätkö ne kokonaan nyt ulkopuolelle? Se ei olisi mielestämme kovinkaan hyvä asia. Samoin kun pohditaan nestekaasulla kulkevia ajoneuvoja. Toimimme mielestäni hiukan epäjohdonmukaisesti. Ja sitten makrotalouden prioriteettien staisuus on varmasti tullut jo riittävästi ilmi puheenvuorosta. Niin pidän kuitenkin tästä kannasta kiinni. Päätän puheenvuoroni tähän, vaikka olisi vielä monia esiin otettavia asioita. Voimme tehdä tätä työtä sitten yhteistyössä esittelijän kanssa ja tietenkin myöskin esittää tarvittavat tarkistukset. Kiitos. Paljon kiitoksia. en näe. Edustaja Rope, haluatteko puhua hänen puolestaan? Kiitos puheenjohtaja. On hyvin tärkeää käydä näkemysten vaihtoa tästä aiheesta meidän on valmistauduttava asiakirjan laadintavaiheeseen. Yksinkertaistaminen, keskittäminen, hienoja sanoja, mutta pääkysymys onkin se, mitä pitäisi yksinkertaistaa ja kenen tulisi tästä tilanteesta hyötyä? Komissionko vai jäsenvaltioiden? Jäsenvaltiot voisivat tarjota jonkinlaisia suojalausekkeita ja komissio määrittelisi sitten tavoitteet. Mutta ei saa käydä niin, että esteitä olisi entistä enemmän. Eli meidän tulee mm, päättää siitä, mitä voidaan keskittää paikalliselle ja alueelliselle tasolle ja niin edelleen. Olemme jo todenneet, että jäsenvaltioiden väliset erot ovat aivan valtavia, mutta jäsenvaltioiden sisälläkin on eroja. puhumme nyt todellakin valtavista eroista. Rahoitusta tietysti leikataan, vaikkakin teemme kaikkemme, jotta entisessä budjettitasossa pysyttäisiin, mutta nyt toteutetaan tätä viskulausetta more for less, eli halutaan tehdä enemmän vähemmillä varoilla. Minun mielestäni esittelijän kommentti on aivan oikeassa. Meidän tulee puolustaa alueellista ulottuvuutta. Kun määrittelemme sen, niin sitten voimme puhua myös yhteisrahoituksesta. Jos sanotaan, että meillä on samanlainen yhteisrahoitusosuus rikkaimmilla ja köyhimmillä seuduilla – Ja tätä kautta sitten näemme, että erot alueiden kesken vain kasvavat. Täällä mainittiin esimerkkinä esimerkiksi Berliinin alue. Yhteisrahoitusosuus on 80 prosenttia, mutta todellakin erot alueiden välillä ovat aivan valtavia. Eli meidän tulisi keskenämme äh, sopia siitä, mitä tämä alueellinen ulottuvuus tarkoittaa. On varmistettava se, että kaikki alueet voivat hyötyä näistä rahastoista samaan tapaisesti. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Onko muita jäsenten kommentteja? Edustaja Fannistelroi. Can I have a uh, request to the... Voisinko esittää esitellä pyynnön, jos oikein ymmärsin? Sanoitte, että keskustelemme seuraavalla kerralla 8-9 päivä lokakuuta. Ja sitten, että esittelen 10. päivä lokakuuta tekstin ja myöhemmin voidaan esittää tarkistuksia, joten minulle ei ole menettely nyt ihan selvillä, kun pitäisi varmasti yleisten säännösten asetuksen kanssa toimia samassa linjassa. Se esitellään ylimääräisessä kokouksessa 27.9. Se on mennyt jo käännettäväksi. Voisimmeko yhdistää aikataulut niin, että tämä mietintö ei tule myöhemmin käsittelyyn. Koska tarvitsemme nopeaa täytäntöönpanoa ennen kaikkea, kun menettely alkoi jo liian myöhään viimeksi. Ja lähdettiin hyvin hitaasti liikkeelle ja nyt ei pitäisi sallia saman virheen syntymistä. Minä vastaan tuohon kysymykseen kyllä. Aikataulun mukaan mietintöluonnos esitettäisiin kokouksessamme 8-9. päivä lokakuuta. Lokakuuta siis. Mietintöluonnos. Ja, si- ja nyt siis keskustelemme. Mutta 8-9. päivä, lähes 10 päivää sen jälkeen, kun on esitetty tämä yleisten, yleisten säännösten asetusmietintö. Eli pyrimme tasapainottelemaan eri mietintöjen välillä, mutta ei ole mahdollista tehdä tätä samassa kokouksessa, kun ylimääräiset kokoukset ovat aina hyvin lyhyitä. Kymmenen päivää ei kuitenkaan ole niin suuri ero, eli pysymme kyllä ihan aikataulussa. Tämän sanoisin lisäselvyydeksi. Ja me noudattamme samaa tasapainoa tarkistusten osalta. Sopiiko tämä vastaus? Edustaja Olbricht. Anteeksi, voisinko vielä kirjallisena saada määräajat. Selvä, kiitos. Thank you. So I, I just, uh... Kiitos. Meillähän on mahdollisuus keskustella tästä esittelijän kanssa. Minä valmistelen budjettivaliokunnan lausunnon aiheesta. Tässä on hieman ristiriitaisia seikkoja, joista rekivaliokunnan kyllä tulisi keskustella. Me havaitsemme ensinnäkin sen, että tässä toimintatapa, politiikka muuttuu. Sen takia rekivaliokunnan tulisi saada komissiolta selkeä perustelu sille, miksi komissio muuttaa politiikkaansa. Rekin tulisi saada tähän perustelu. No sitten siteraan tässä, että keinotekoisesti äh, paisutettu kohesiorahasto Tämähän on ideologinen kannanotto. Eli mistä syystä näin on käynyt tai ei ole käynyt? Miksi se ei ole enää tällain, tällä tavalla keinotekoisesti paisutettu? Eli nytkö sitten inflaatio, jota on keinotekoisesti synnytetty, keskeytetään, lopetetaan? Eihän kyse ole eh, poli, eh, politiikasta. Kohesiomaa suuntautuu nimenomaan kohesiomaille, eli tässä on tärkeää pitää mielessä perustamissopimuksen määräykset. Ihmiset jäsenvaltiossa kysyvät meiltä, miksi nyt annetaan 40 prosenttia vähemmän rahoitusta. Ymmärrän, kun sanotaan, että tässä palataan ikään kuin normaalitasolle, mutta miksi? Miksi aiemmin ei oltu normaalitasolle ja miksi sinne nyt sitten pyritään palaamaan? Eli nämä perustelut tulisi komissiolta saada. Kyse on juuri näistä yleisistä säännöistä ja toisesta politiikan muutoksesta, eli vähemmän kehittyneistä ja kehittyneemmistä alueista. Tässä todellakin politiikka muuttuu kerta kaikkiaan. Ymmärrän, että nyt kyse on kriisin jälkeisestä kaudesta, mutta tulos on sellainen, että suuret osat rikkaista alueista ovat nyt näitä siirtymäalueita. Paljonko varoja sitten käytetään näille vähemmän kehittyneille, entä siirtymäalueille ja rikkaimmille seuduille? Kaikki on nyt vasta tässä yleisten sääntöjen vaiheessa, eli kehitysvaiheessa. Me tarvitsemme perusteluja ja selityksiä näille seikoille. Eli kyse on yhteisrahoituksesta. Kohesiota pienennetään, muutetaan näitä siirtymäkauden alueita ja niin edelleen. Eli puhutaan yksinkertaistamisesta, mutta kyse on melkomoisesta mullistuksesta ja muutoksesta. Regivaliokunnan tulisi saada perustelut, miksi näin toimitaan. Minäkin haluaisin ymmärtää, mitä tässä oikein tapahtuu. No sitten temaattinen keskittäminen, sehän on aivan oleellisen tärkeää. Sitä on jo komissio aikaisemmin perustellut tässä täytyy erottaa toisaalta raha-asiat ja toisaalta mm, ohjelmointi. Ohjelmointi tapahtuu kansallisella tasolla ja siitä puhutaan komission kanssa, mutta mitä se mm, varsinaisesti tarkoittaa, mitä se tarkoittaa maantieteellisesti. Toivottavasti eh, puhutaan alueellisuudesta, mutta poliittisuus tässä on vaarallista. Tarvitaan myös läheistä yhteistyötä siis komission kanssa. Varmasti vaikeita keskusteluja joudutaan käymään. Täytyy huomioida myös eri järjestöjen kommentit, esimerkiksi Eurocities ja muut järjestöt. Mitä mieltä he ovat näiden eri ohjelmien sisällöistä? Kotsolino mainitsi pääseikat eri ohjelmissa – Nyt tarvitaan todellakin sisältökysymyksistä vakavaa keskustelua ja, ja regivaliokunnassa täytyy pohtia sitä, miksi tässä on nämä kaksi ryhmää, eli kohesiomaat ja ei-kohesiomaat. Ja sitten temaattinen keskittäminen. Se taas on aivan to- toisenlainen juttu, mutta ihmisten pitäisi nyt ymmärtää, mistä tässä on kyse. No sitten urbaani ulottuvuus. Sekin on tärkeä seikka. Olemme havainneet eh, siirtymän Euroopan politiikassa kohti eh, entistä enemmän näitä urbaanialueita. On haluttu edistää näitä kestäviä urbaaneja toimia, koska ne ovat tuottaneet tuloksia. Rekivaliokunnassa valiokunnassa todella tarvitaan tätä keskustelua ja myös budjettivaliokunnassa tarvitaan selkeä viesti siitä, mitä tässä oikein tapahtuu ja miksi muutoksia tulee nyt näin paljon. Minkälaiset perustelut tässä taustalla vallitsevat? Ihmisille me joudumme sitten kotirintamalla selittämään, että eh, tästä ja tästä on kyse. Jos meillä ei ole näitä perusteluja, niin on aika hankala ottaa tätä vaaraa kannettavaksi. Much. Um, Kiitos paljon. Ja nyt komission edustaja Killan yhden miehen show tänään. Voitte varmasti pyrkiä selittämään näitä muutoksia. Meillä on näitä muutoksia ja kuukausien ajan on keskusteltu muutoksista, mutta emme ole saaneet oikein vastauksia. Tämä ei ole ehkä enää muutos, vaan enemmän vaara. Teillä on puheenvuoro, Rangelen. Thank you again, Madam Chair. I was going to say the same thing that we have been discussing. Kiitos, puheenjohtaja. Olin saanomassa ihan prikulleen samaa. Tästä on keskusteltu jo jonkin aikaa. Ja ehkä minun ei minä pitää täällä mitään yhden miehen showta. Ei sitä ole tarvetta ei siihen ole tarve, jos viesti kulkee, jos minun puheenvuoroni menee hyvin perille, mutta ensinnäkin haluan kiittää kaikkia tähän keskusteluun osallistuneita mietinlaatioita tätä avointa lähestymistapaa tässä äh, asetusluonnoksessa. Me olemme paljon jo saaneet aikaan, olemme olleet tuottelvia tuottelijaita ja se on todellakin antanut mahdollisuuden edetä asetuksen toteutumisessa – Monet edustajat ovat korostaneet sitä, että tämä on hyvin lyhyt teksti, paljon lyhyempi kuin aikaisemmin. Tässä on kyse uudesta AC-lähestymistavasta, kohesiorahastosta, aluekehitysrahastosta ja asetuksesta ja siihen, siihen liittyvät kaikki yksinkertaistamisprosessit. Olemme pyrkineet siihen tämän asetuksen tiimoille. Mielestäni äh, tässä ollaan ihan asioiden ytimessä. Eh, edustaja Olbricht kun puhutaan muutoksista, joita komissio on ehdottanut. Yksinkertaistaminen on ihan autenttinen selkeyttä asetukseen yksinkertaistamista jäsenvaltioille, alueille, paikallisviranomaisille, joiden pitää todella saada jotain konkreettista tulosta osoitettavaksi ja sen jälkeen, miten sovelletaan tätä edunsaajille ja yksinkertaistetaan tätä edunsaajille, jotta voisimme nimenomaan antaa vastauksia. Tämä on todella meidän ehdotuksemme ytimessä, kun puhumme koko asetuspaketista. Mitä tulee tähän asetukseen erityisesti, me olemme pyrkineet pyrkineet olemaan täsmällisempiä ja elementtejä, sisältöelementtejä, jo, missä voitaisiin tehdä investointeja. Nyt tällä hetkellä tilanne. Meillä on ollut 11 teemakohtaista tavoitetta, yli 40 investointiprioriteettia ja me yksikään niistä mutta meidän, me pyrimme ottamaan nyt vähän takapakkia tarkastelemaan tilannetta ja, ja haluamme tehdä tästä yhteneväisen rakenteen. Se on ollut erittäin vaikeata meille. Ehdotamme viittä eri suurta poliittista tavoitetta ja sen jälkeen 20 erityisempää, spesifisempää tavoitetta, jälleen kerran yksinkertaisempi, lyhyempi, tiiviimpi lähestymistapa, jotta voitaisiin ymmärtää, mikä on investointien tavoite, enemmän joustavuutta, enemmän soveltuvuutta, ja tällä pyritään välttämään erilaisten pakettien toteutuminen, jotka ovat osoittautuneet liian pieniksi. Minä halusin vielä sanoa muutaman sanan teemakohtaisesta keskittämisestä ja siihen liittyvästä ehdotuksesta, koska se on synnyttänyt paljon mielenkiintoa, mitä tässä olen usein kuullut jo aiemminkin, kun puhutaan eri riskeistä, jota tämä voisi synnyttää, kun lähdetään keskittämään eriasteisesti. Minä haluaisin korostaa sitä, että ei tässä ole tarkoituksena keskittää komission taholta Tämä ehdotus on yleisluonteinen, mitä tulee siis teemakohtaiseen keskittämisen aivan erityisesti. Me, kun me ehdotamme teemakohtaista keskittämistä, me haluamme enemmän joustavuutta aluetasolla. Jos ot, otetaan pien, lyhyt esimerkki teemakohtaisesti nykyasetuksen mukaisesti, jos teillä on kyseessä jäsenvaltio kahdella eri alueella, jossa B, BKT, BKT on suurin piirtein vertailukelpainen, niin näiden kahden alueen pitää vastata kaik- prikulleen samankaltaisiin vaatimuksiin teemakohtaisessa keskittämisessä. Eli ne eivät ole joustavia alue, alueelta alueella. Jokaisen alueen ohjelmissaan pitäisi noudattaa samoja prosenttilukuja esimerkkinä. Jos meillä on kansallinen lähestymistapa kyseessä, niin siinä yksi, kaksi on enemmänkin joustavuutta alueille. Niin, niin, niin. Meidän pitää totta kai noudattaa vaatimuksia teemakohtaisesta keskittämisessä kansallisella tasolla ja silloin se vasta, vastaa tätä periaatetta. Keskittämisessä meidän pitää keskittää maksuosuudet eurooppalaisiin prioriteetteihin ja sen takia mehän olemme, meillä on vaatimukset esimerkiksi innovaatiossa ja ilmastossa ja monissa muissa. Mutta jos menemme alueelle tasolle, niin silloin joustavuus on tulee kyseensä, jos jäsenvaltio haluaa saada enemmän innovaatiossa, niin silloin voidaan mennä teemakohtaisen keskittämisen yläpuolelle. Eli voidaan kuluttaa vähemmän innovaatiossa ja ehkä, ehkä ja sitten en, enemmän, yksi edustaja otti täällä esimerkiksi sosiaalisen pilarin tai infrastruktuurit. Jos teillä on tietty riittävä määrä joustavuutta, niin jota ei ole ollut tällä hetkellä kansallisella tasolla, kun on ollut rajoituksia alueellisella tasolla – Eli, eli, eli tämä on ollut se perustelu, kun me halusimme lähteä muuttamaan tätä lähestymistapaa teemakohtaisessa keskittämisessä. Ja vielä viimeinen kommentti. Tässä on kyse vähän pidemmästä luettelosta, erityyppisistä toiminnoista. Me sen pitäisi tai pitäisi rahoittaa kahdesta rahastosta. Tavoitteena on vakuuttaa se, että olisi parempaa yhteneväisyyttä EU-politiikoissa kokonaisuudessaan. Me olemme laatineet erityislähestymistavan politiikoissa, olipa kyse ympäristöstä, liikenteestä tai kilpailupolitiikasta. Ja sen jälkeen meillä pitää olla yhtenäinen lähestymistapa, kun me lähdemme käyttämään rahastoja eri aloilla. Tässä tämä perustelu, joka löytyy tämän takana, kun puhutaan artiklasta 6 Totta kai komissio on aina käytettävissä ne, jos halutaan keskustella lisää ja haluamme jatkaa totta kai lisää selityksiä näistä eri elementeistä. Mr. Gozzolino. Kiitos teille, edustaja Gozzolino, teidän puheenvuoro. Lyhyesti pyydän. No, kritoki. Niin Ei, luulenpa, että nyt tässä täytyy vain ryhtyä töihin ja meidän on käsiteltävä niitä paria kolmea kysymystä, jotka mahdollistavat sen, että saamme näitä perustavanlaatuisia vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Valta osaltani olen valmis käymään yksittäistenkin kollegoiden kanssa läheisempää näkemysten vaihtoa ja voimme mennä myös sisältökysymyksiin tarkistusten suhteen. Toivon, että komissio sitten huomioi tarkistuksemme. Luulenpa, että tässä täytyy tehdä jonkinlaista simulaatiotyötäkin kun ajatellaan teemakohtaista keskittämistä. Sitähän voidaan lähestyä myös simulaatioiden näkökulmasta. Eli mitä tämä tarkoittaisi alueellisella tasolla? Luulenpa, että meidän tulee käydä keskustelua, jossa todella mennään konkreettisempiin kysymyksiin. Ei pysytä näin abstraktilla tasolla kuin tänään. pohdimme sitä, ketkä aivan konkreettisesti sitten hallinnoivat näitä hankkeita ja miten heidän näkökulmastaan voidaan yksinkertaistaa tätä politiikkaa ja miten se näkyy edunsaajien tasolla. Ryhdymme nyt nopeasti töihin ja tarkoitus on siis toteuttaa jonkinlaisia simulaatioitakin, jotta voimme käydä paremmin vielä näkemysten vaihtoa keskenämme. Kiitos. Kiitos oikein paljon nyt olemme keskustelleet näistä hyvin tärkeistä mietinnöistä. Minulla on yksi kysymys, vaan onko muita mahdollisia asioita? Minuutti aikaa pyydän muihin asioihin. Totta kai yksi asia vain. Käytännön kysymys. Tähän mennessä käsitykseni oli se, että kun tänne tullaan, niin täysjäsenet saavat tämän paketin paikalleen eikä tarvitse hakea niitä tuolta. Ja, ja minulle sanottiin, että tällä kertaa ei saatu tilausta, että tämä asiakirja nippuun asetettaisiin täysjäsenten paikalle. Voitaisiinko tämä korjata? Kyllä, kiitos. Otan tämän kommentin huomioon. Kiitos oikein paljon, jos muita asioita ei ole. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että seuraava kokouksemme on torstaina 13. päivä syyskuuta Strasbourgissa – puoli yhdestä toista aamulla. Näin ylimääräiset kokoukset alkavat. Kiitos oikein paljon. Valikunnan kokous päättyy. Kiitos.